Right, everybody, I've waited. No niin, olen nyt odottanut riittävän kauan, että varjoistelijat saapuvat paikalle tätä ensimmäistä kohtaa varten, mutta emme nyt voi kuitenkaan lykätä tätä ikuisesti, joten ensimmäinen kohta esityslistavan esityslistan hyväksyminen. Voinko olettaa, että se hyväksytään? En näe vasta ääniä. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset, niitä ei tällä hetkellä ole. Joten sitten pääsemmekin esityslistan kohtaan kolme ja EIPn vuosikertomukseen vuodelle 2009. Annan puheenvuoron herra Kutasille. Mulțumesc, doamna președinte. Acest raport urmărește să prezinte nu numai o analiză a activităților băncii. Kiitos puheenjohtaja tässä mietinnössä ei analysoida EIPtä vuonna 2009, vaan tässä mietinnössä myös tehdään ehdotuksia koskien tulevaa investointipankin työtä, koskien tiettyjä hankkeita. Ja myöskin suhteessa siihen mahdollisuuteen, että investoitaisiin enemmän liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, jotka tukea tarvitsevat. Tänään komissio muuten aloittaa kuulemismenettelyn tästä uudesta aloitteesta. Minun mietinnössäni haluan erityisesti puhua veroparatiisien vastaisista toimista ja konkreettisesti joistain pankin hankkeista. Haluaisin kiittää kollegoita täydennyksistä, joita mietintöön olen saanut. Ja aion esittää esittää muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät luokituksiin, pankkien ja yritysten luokitukseen ja samoin kompromisseja, jotka liittyvät uusiin jäseniin. Infrastruktuurihankkeita tulisi tukea erityisesti sellaisia, jotka ovat kestäviä ja ympäristön osalta kestäviä. 33, 34, 35 tarkistukset saavat näin tukea samalla uh, ajattelisin, että rahoituksen joustavuus olisi tarpeen. Se ei saa kuitenkaan haitata investointipankin luottoluokituslaitosta. Erityisesti viittaan tässä Andersenin tarkistukseen viisi ja kahden tarkistukseen ja tarkistukseen seitsemän. Lisäksi tuen sitä, että paremmin voitaisiin tukea PK-yrityksiä ja välittäjiä. Tässä tuen tarkistuksia 11, 12 ja 13. Mitä konvergenssikysymyksiin tulee, Euroopan investointipankin pitäisi tarkastella hankkeita niin, että hankkeet sovitaan avoimesti, mutta että ne ovat, hankkeet ovat myös kestäviä, luovat uusia työpaikkoja ja niin edelleen. Siksi tuen tarkistuksia 19 ja 20 ja vielä tarkistusta 21 Hymneriltä mitä uusiin jäsenvaltioihin tulee, EIPn pitäisi tukea sellaisia hankkeita, jotka ovat energian osalta merkittäviä. Neljäkymmentäseitsemän, neljäkymmentäkahdeksan, neljäkymmentäyhdeksän tarkistukset haluaisin yhdistää kompromissitarkistukseksi. Tänään KONT-valiokunta myös käsittelee omaa tekstiään tästä aiheesta. 15. maaliskuuta meidän on tarkoitus äänestää, joten toivon, että kaikki kollegat, varjoesittelijät, voisivat kokoontua huomenna 11-12 Joten toivon, että voin lähettää sitä ennen luonnoksia niin, ähm, tämän iltapäivän ja huomisaamun aikana. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, Rova Hübner. I, I hope I'm, I'm heard. Yes, thank you. Niin, toivottavasti kuulette minua. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että tämä mietintö on mielestäni erittäin hyvä. Tarkoitukseni tässä ei ollut pidettyä teke- tekemästä tarkistuksia, jotka muuttaisivat tekstiä, vaan haluaisin puhua siitä, että tähän mietintöön lisättäisiin joitakin ajatuksia, että siitä tehtäisiin täydellisempi, joten keskityinkin tarkistuksissani kahteen asiaan EIPssä kasvuun seuraavina vuosina. Ensinnäkin se, että meillä olisi innovatiivinen lähestymistapa näihin rahoitusvälineisiin, jotka liittyvät näihin rahoitusinstituutteihin, myöskin muihin kuin EIP:ihin. Ja tässä esimerkiksi viittaan siihen, että lainoja ja muita pääomavälineitä käytettäisiin ja näin voitaisiin myöskin riskin jakoa ja vakuuksia löytää. Tässä tällaisia rahoitusvälineitä, jotka mielestäni ovat sellaisia, että niitä tulisi kehittää ja käyttää laajemmin nyt myöskin tässä EIPn kohdalla. Sitten toinen luonteenpiirre, joka on mielestäni tärkeä EIPn rahoituskysymyksessä on se, että käytetään julkista rahoitusta välineenä jotta voitaisiin mobilisoida rahoitusta myöskin yksityisen sektorin kautta. Ja tässä EIPllä on jo hyviä kokemuksia, varsinkin kun ajatellaan yhteistyötä e- Euroopan komission kanssa liittyen eri politiikan aloihin. Tässä on kolme aloitetta, jossa tämän kaltaista tällaista viputoimintaa voidaan käyttää. Tämä liittyy siihen tosiasiaan, että suurten infrastruktuurihankkeiden hankkeiden rahoituksen esimerkiksi energia, viestintä ja liikenne tulevat olemaan hyvin suuri haaste EUlle. Julkinen rahoitus ei ole ainoa ratkaisu tähän ongelmaan. Tästä syystä me tarvitsemme julkista rahoitusta, jotta voimme myöskin mobilisoida yksityisen sektorin. Joten tässä tarkistukseni liittyy myöskin näihin hankejoukkovelkakirjoihin, joita jo valmistellaan EPn ja komission välillä. Ja näiden avulla voidaan myöskin sitten yksityistä pääomaa saada mukaan, joten haluan sanoa, että tuen kyllä suurinta osaa näistä tarkistuksista, jotka on tehty. Ja tämä vipuvaikutus sekä innovatiiviset rahoitusvälineet ovat tärkeitä tässä vuosikertomuksessa EIPstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Onko täällä joku muu paikalla, joka haluaisi puhua tästä aiheesta? Pascal. Oui, bonjour. Euh, niin, päivää kaikille. Minun on sanottava, että vihreiden ryhmä oli melkoisen tyytyväinen mietintöön sellaisena kuin se on nyt muotoiltu. Nämä ovat järjestelyjä enemmänkin kuin tärkeitä muutoksia, joita toimme tarkistuksiin ja haluamme korostaa kolmea kohtaa. Erityisesti tarvetta mielestämme mennä pidemmälle mitä tulee ilmastokysymykseen ja energiakysymyksiin. Minusta on tärkeää, täsmentää mietintössä, että Euroopan investointipankin täytyy olla eturivin tekijä, kun rahoitetaan ekologista siirtymävaihetta. Tiedämme kaikki, että ja öljyn hinta nykyisin, vaikka se nyt liittyykin suhdanteeseen, niin Euroopan taloushan on valtavan riippuvainen öljyn saannistaan, siis mantereen ulkopuolelta, ja siksi on olennaista, että Euroopan investointipankki kykenee olemaan katalysaattorina ja aloitteen tekijänä, jotta ryhdymme ekologisiin investointeihin, jotka vastaavat meidän hiilidioksidien vähennyspäästötavoitteitamme. Ja myöskin tässä on kysymys tietysti EIPn investoinneista perusrakenteisiin, tehtaisiin, jotka toimivat hiilivoimalla. Tiedämme, että on vaikea siirtyä yhdestä mallista toiseen muutamassa kuukaudessa, mutta sen sijaan, että sitoutuisimme enemmän tällaiseen phasing outtiin, eli asteittaisesti luovuttaisiin eh, eh, julkisin varoin hiili voimalla toimivista laitoksista, niin se tuntuisi meistä nimenomaan vastaavan keskipitkän aikavälin tavoitteita EU:ssa. Ja sitten nämä MOMS-projektit, joiden osalta toivoisimme, että muotoilussa nämä project bondsit sidottaisiin tietysti Euroopan tarpeisiin. Ja lopuksi veroparatiisit mainitsette itse. Tämähän on aika tyydyttävää meille, mutta voisimme ehkä olla vähän täsmällisempiä, kun esitämme pyyntejä Euroopan investointipankille, koska EIP väittää omaavansa seuranta- ja valvontapolitiikan, mitä tulee sen rahoittamien yritysten toimintaan veroparatiiseissa, niin siltä pitäisi ehkä pyytää tarkempia selvityksiä siitä, kuinka moni yritys on muuttanut pääkonttoriaan, pääkonttorinsa sijaintia EIPn pyyntöjen mukaisesti, kuinka moni yritys on katsottu sellaisiksi, että ne eivät vastaa EIPn politiikkaa veroparatiisien osalta. Eli voisimme pyytää vähän palautetta nyt EIPltä eh, konkreettisista seurauksista, joita koituu sen politiikasta veroparatiisikysymyksessä. Pitäisi varmaan mennä vähän pidemmälle kuin pelkät sitoumukset. Meidän pitäisi katsoa, mitä seurauksia konkreettisesti niistä on koitunut. Is there anybody else? Onko täällä? Niin, Jean-Paul. Excusez-moi, mais c'est pour niin anteeksi, haluan nyt vain muistuttaa, että haluaisin, että joko me pistämme kaikkien poliittisten ryhmien taulut tai sitten ei yhdenkään. Tämähän on valiokuntasali eikä poliittisen ryhmän sali ja siksi pyytäisin nyt, että poistettaisiin nämä kaksi salin perällä olevaa taulua. Kiitos. Anteeksi, tämä on kyllä ryhmähuone, mutta ei noiden täällä pitäisi vielä olla. However, Jean-Paul, it's me that has... Niin, Jean-Paul, minun täytyy niitä katsoa tässä, eikä sinun. Joten Tämä ei ehkä minua niin hirveästi haittaa. No, jos tehdään minun selkäni takana tehdään jotakin, niin kyllä minä sen aina huomaan. in the back of your head. That's uh, very... Niin, silmät myöskin selässä. Tämä on erittäin hyvä asia koordinaattorille. Jos täällä kukaan muu ei enää halua puhua, Udo? Um uh, auf die Bemerkung äh, von Jean-Paul einzugehen. Jean-Paulin huomioon liittyen voisin vaihtoehtoa ehdottaa. Kun jälleen kokoonnumme liberaalien huoneessa, niin on yhtä monta liberaalien vakaattia kuin täällä olisi jäseniä, liberaalijäseniä. Että voidaan esittää sitten yhtä montaa henkilökohtaista kantaa, mutta joka tapauksessa ystävän ja kollega Kutosen mietinnöstä haluaisin sanoa, että vaikka lyhyt keskustelu olikin, niin hyvä on se, että tärkeä aihe, Euroopan investointipankin tulevaisuus on tässä kyseessä. Meidän on katsottava, miten voimme käyttää EIPtä kriisipolitiikassa. Voimme olla hyvin kiitollisia Kutosin ehdotuksesta ja toivon, että kaikki kollegat tekevät yhdessä hedelmäistä yhteistyötä. Thank you very much, Kay. Kiitoksia oikein paljon. Voin sanoa jäsenille, että kello 15. Katson, että kuinka paljon täällä näitä jäseniä oli paikalla. Kei seuraavaksi. Kiitoksia. Tämä liittyy näihin hankejoukkavelkokirjoihin, joista useat ovat puhuneet. On harmi, että meillä on tänään kaksi muuta valiokuntina. Esimerkiksi näistä hankejoukkovelkakirjoista puhutaan myöskin toisessa valiokunnassa, joten tämä on minulle hankalaa, koska haluaisin olla siellä paikalla, kuulla näistä yksityiskohdista. Ja tämä kuulemisasiakirja tuli sitten julki tänään, joten tämä on todellakin asia, joka vaikuttaa eip -hän. siinä, miten EU rahoittaa tällaisia hankkeita. Silloin meillä ei voi olla tätä tällaista ristiriitaa kahden valiokunnan kanssa, koska varmasti monet meistä haluaisivat kuulla, mitä siellä tänään sanotaan. En tiedä, miten tämä tulisi ratkaista, koska tiedän, että tämä on tärkeä asia hyvin monille meistä, jotka ovat molemmissa valiokunnissa jäseninä, jotka ovat päättäneet tulla tänne. Mutta olisi kyllä mukavaa, jos voisimme olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. No, tämä hanke, kysymys haluaisin, että tämä, tässäkin valiokunnassa puhuttaisiin vakavasti tästä asiasta myöskin tämän EIP-asian ulkopuolella. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tämä tulee menneisyydestä ja monet näistä myöskin liittyvät metodologiaan, rahoitukseen. Me olemme kritisoineet tässä, tai meitä on kritisoitu tässä valiokunnassa. Ja nyt sitten me ehdotamme tätä kuitenkin EUn budjetille, joten meillä täytyy olla syvää luotavaa keskustelu siitä, että mikä näiden hankejoukkovelkakirjojen tilanne on. Minä luulen, että EIP on ainoa väline, eli näiden liikkeelle laskija, mutta kun nyt luin tämän asiakirjan, niin nyt ehdotetaan sitten uutta yksikköä. Tässä tarkoituksena on, että siellä on jokin elin takana, vaan joten tässä nyt tapahtuu jotakin ja me täällä emme tiedä, mitkä tämän asian yksityiskohdat ovat, joten minä todellakin toivoisin, että puheenjohtaja voisi löytää mahdollisimman paljon tietoa tähän aiheeseen liittyen ja kertoa meille. Tämä on yksi niistä suurista asioista, joita meidän täytyy käsitellä. No, totta kai tämä on yksi asia, josta olen myöskin puhunut muissa yhteyksissä. Meillä on Alessandra Kalisander Reine, joka on EIPstä. Hän on siellä EUn ulkopuolisten poliitikkojen johtajana. Ehkä hän voisi kertoa jotakin lisätietoja tähän aiheeseen liittyen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä. Erityisesti hanke joukkovelkakirjalainoihin liittyviin kysymyksiin. Kuten varmasti tiedätte, julkinen kuulemismenettely aloitettiin tänään yhdessä komission kanssa. Ja meidän pääjohtajamme on kutsuttu puhumaan suurenvaliokuntaan myöhemmin tänään innovatiivisista rahoitusvälineistä ja varmasti hän mielellään myös tulisi tänne valiokuntaan tule, lähipäivinä keskustelemaan yksityiskohtaisemmin tästä aiheesta, jos niin toivotte. Joka tapauksessa ihan muutama seikka vain. Joka velkakirja aina eivät liikkeeseen laske EIP tai EU – vaan joukkovelkakirjalainat lasketaan liikkeelle yksityisestä yrityksestä, jotka ovat vastuussa infrastruktuurihankkeesta. Me tutkimme mahdollisuuksia käyttää EUn budjettia yhdessä EIPn kanssa, että voitaisiin olla huolehtimassa siitä, että voidaan houkutella yksityisiä yrityksiä markkinoille – jotta voidaan tukea näitä hankkeita, joten tämä ei ole EIPen tai EU-liikkeeseen laskema. Me voimme mielellämme kyllä antaa teille kirjallisina enemmän yksityiskohtia niistä ajatuksista, joita on kehitelty tähän mennessä komission kanssa. Ymmärtäen totta kai, että tämä työ on vielä käynnissä. Ja lumalanne, kommentoisi vielä muutamaa muuta seikkaa. Ensinnäkin haluaisimme kiittää esittelijää Rekutusia aivan loista työstä. Haluaisin kiittää muitakin, jotka ovat tarkistuksia tehneet. Ne ovat hyvin tervetulleita meidän kannaltamme. Mitä tulee lainoihin, joita annettaisiin pk-yrityksille, me olemme juuri antaneet vuosittaiset tiedot vuodelta 2010 julkisuuteen. Pk-yritysten rahoitus kaiken kaikkiaan ylittää tavoitteen, joka asetettiin elvytysohjelmassa 30 miljardia – vuonna 2008. Me olemme kehitelleet uutta pk-yritysten lainaa. Sitä on käytetty vuodesta 2009 Euroopan unionissa ja jäsenyyttä valmistelevissa maissa. Mukana on jo enemmän avoimuutta, enemmän sitoumusta, jotta todella taloudellinen hyöty tulee pk-yrityksille asti. Ja myöskin yrittäjät huolehtivat siitä, että löydetään omalta osaltaan EIPn osuuden lisäksi oma osuus, vastaava osuus. Parlamentin tuella voimme varmasti huolehtia siitä, että tämä työ toteutuu vielä paremmin. Mitä tulee tällaisiin offshore-rahoituskeskuksiin, kuten varmasti tiedätte, olemme kehitelleet jo uutta politiikkaa vuodesta 2009. Neuvosto pitää hyvin tärkeänä tätä työtä. Ja uskomme, että tässä mennään nyt niin pitkälle kuin on mahdollista, jotta voidaan huolehtia siitä, että mitkään osapuolet eivät omaa mitään yhteyksiä tällaisiin offshore-keskuksiin. Tässä yhteydessä joudumme turvautumaan ja luottamaan niihin listoihin, joita muut kansainväliset järjestöt ovat laatineet. Uskoakseni EUlla ei mitään omaa virallista listaa ole, joten me joudumme luottamaan – muihin kysy- kyseisen tuleviin järjestöihin. Me emme voi tällaisten veroparatiisien listaa luoda. Me luotamme FATF ja OECDn listoihin. Ja lopulta tuosta vipuun vaikutuksesta, josta on keskust- joka on mainittu. Me uskomme, että paljon mahdollisuuksia on lisätä yhteyttä meidän rahoituskapasiteettimme ja EUn budjettivarojen välillä, jotta voitaisiin paremmin hyödyntää budjettivarat ja silti ylläpitää, kuten aluksi mainittiin, EIPn AAA-luokitus, joka on välttämätön, jotta voidaan lainata hyvin eduin ja, tai ehdoin ja antaa tämä etu edelleen meidän asiakkaillemme. Tämän verran halusin sanoa, toki vastaan mielelläni, jos teillä on muita kysymyksiä. Kiitos. Kiitoksia. Yksi asia. Sanoitte, että EPP ei siis laskisi liikkeelle, vaan antaisi vakuuden näille joukkovelkakirjoille, joten kysymys on se, että missä tämä vakuus tulee sitten esille EIPn tasessa? että jäsenvaltio on esimerkiksi kerrottu Eurostatista, että eh, heidän tasessaan täytyy ottaa kaikki vaku- vakuudet esille, jotka on tähän rahoitusvälineeseen otettu mukaan. Tämä liittyy siihen asiaan. Eli siis tämä liittyy tähän tasekysymykseen juuri nimenomaan. On the balance sheet. Kyllä, nämä kaikki tulevat taseeseen. Kaikki tämä, kun on EIPn taseessa – sääntöjen mukaan, kuten joidenkin välineiden osalta tehdään nyt jo maisten hankkeiden osalta, joten ei tässä ole mitään ajatusta siitä, että tietyt asiat tulisivat nyt taseen ulkopuolelle. Ei EIPn puolelta, eikä käsittääkseni myöskään komission tai EU-budjetin osalta. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Herra Kutas, haluatteko vielä palata tähän? Vain muutama sana Ensinnäkin kiitoksia kaikille kollegoille tuesta ja myöskin ideoista, joita sain. Löysimme mielestäni hyviä kompromisseja. No mitä sitten tulee tähän keskusteluun liittyen näihin hankkeisiin, minä kyllä tuen sitä. Ja on parempi esimerkiksi kutsua herra maistat ja käydä keskustelua sitten täällä valiokunnassa, jotta saadaan sitten selkiytettyä kaikki asiat liittyen vakuuksiin ja näihin hankkeisiin. Minä tuen tätä ehdotusta. Kiitoksia jälleen kerran. Ja sitten huomenna kello 10 keskustelemme kompromissista. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. 15.3. siis tästä äänestetään. Ja sitten huhtikuussa tarkoituksena mennä tämän kanssa täysistuntoon. Nyt sitten voimme jatkaa liittyen finanssiryhmittymiin. Annankin seuraavaksi puheenvuoron herra Stolojanille, joka on tämän asian esittelijä. First of all, I would like... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ensin kiitokset kaikille Euroopan parlamentin jäsenille, jotka ovat esittäneet tarkistuksia minun mietintöni. Tarkistukset ovat hyviä. Lisäksi haluaisin kiittää työnantajaa Navanisia hänen panoksestaan näihin tarkistuksiin. Haluaisin sanoa, että monet tarkistukset, joita on ehdotettu, ovat sellaisia, että voin ne hyväksyä. Jotkut tarkistuksista keskittyvät siihen, että paremmin määritellään tietyt komission tekstiehdotukset. There I will not insist on uh, amendments which I support without... En minä halua pitää kiinni kaikista tarkistuksista, joita minä olen esittänyt, mutta haluaisin mainita sellaiset tarkistukset, joista meidän on täällä keskusteltava. Ja voimme keskustella myöhemmin vielä komission ja neuvoston edustajien kanssa. Ensin, miten voidaan määritellä se, onko ryhmittymän toiminta sellaista, että se on lähinnä finanssialalla tapahtumaa. Tapahtumaa. Tässä on erilaisia tarkistuksia. 92 edustaja Lambertilta ja 93 edustaja Bowsilta. Lambert esitti kynnysarvoksi 10 prosenttia. Me säätellään ryhmittymän toiminnan osuutta, joka olisi yli 10 prosenttia säädeltyjen, kun säätellään tasesta säädeltyjen ja ei-säädeltyjen alojen osuutta koko taseesta. Jos se on yli 10 prosenttia, se tulisi sisällyttää. ryhmän sisällä länsisektorilla tapahtuvaksi. Edustaja Polstaas esittää 40 prosenttia lisäksi sitä, että Euroopan valvontaviranomainen voisi päättää, että koko toiminto pankkialalla, vakuutusalalla ja sijoituspalvelualalla on myös tässä merkityksellinen – Minun mielestäni edustaja Bolsin ehdotus vastaa paremmin tilannetta, jossa on pakko määritellä tämä toiminta rahoitusalalla ja siksi tuen tätä ehdotusta. Toiseksi ei säädellyt välineet, kuten taseen ulkopuoliset välineet, joita pitäisi valvoa erityisesti finanssiryhmittymien osalta. Tarkistus 110 edustaja Lambertsilta. Minä jaan hänen huolenaiheensa tällaisten yksiköiden osalta – mukaan lukien taseen ulkopuoliset välineet. Tämä ongelma liittyy tämän direktiiviluonnoksen soveltamisalaan jälleen. Ja minä haluaisin muistuttaa siitä, Meillä on tässä muutama tapa, jolla voidaan muuttaa muuttaa sitä tapaa, jolla suhtaudutaan finanssiryhmittymiin. Komissio on ehdottanut, että sopeutettaisiin nykydirektiivejä ensin siihen vaikutukseen, jota tulee muiden direktiivimuutosten kautta, samoin kuin uusien direktiivien vaikutuksen kautta. liittyen juuri Euroopan valvontaviranomaiseen. Minusta tuntuu, että tämän kysymyksen esiin ottaminen nyt rahoitusalan sääntelemättömät yksiköt ja mukaan lukien taseen ulkopuoliset välineet, jos ne otettaisiin nyt tähän direktiivin luonnokseen, niin tämän monimutkaista asioita, kun emme tiedä, mikä vaikutus tällä ehdotuksella olisi Meistä olisi parempi jättää tämä ehdotus, jotta sitä voidaan arvioida toisessa vaiheessa, kun Euroopan komissio täysin analysoi tarvittavia muutoksia, joita tarvitaan finanssiryhmittymien lisävalvontaan. Ehdotuksia tehdään, kun on pohdittu vaikutuksia. Sitten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat. Tässä kysymyksessä voimme varmasti päästä hyvään kompromissiin. Kysymys kai kuuluu, mihin sijoitetaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat? Rajoituspalvelualalle vai jollekin muulle rajoitusalan sektorille? Edustaja Vals esitti erittäin hyvää asiaa, nimittäin, että vaihtoehtoiset sijoitusrahastojen hoitajat otettaisiin rahoituspalvelualalla huomioon tai jos vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat toimivat vain yhdellä sektorilla, niin silloin ne sijoitettaisiin sille sektorille. Uh. We have also good proposals regarding an issue. Lisäksi meillä on hyviä ehdotuksia, jotka liittyvät kysymykseen, joka liittyy stressitesteihin. Esittelijä ehdottaa stressitestejä, samoin kuin edustajat Paltz ja Skinner omissa tarkistuksissaan viittaavat stressitesteihin. Tuen heidän ehdotuksiaan. Meillä on jo kompromissiteksti. Ja minusta tuntuu, että kun näistä kompromisseista keskustellaan, voidaan varmasti sopia ja vastata kaikkiin toivomuksiin, joita näissä tarkistuksissa on esitetty. This is uh, the most important uh, points, uh, Mrs. Chair. Tässä kaikkein tärkeimmät seikat. Kiitos puheenjohtaja. Okay, thank you. Clear. Kiitoksia. Minä tässä nyt korjaan näitä papereita pois, johon kirjoitin. Niin, niin, siis olet paikalla. Anteeksi. Edward, ole hyvä. Um, I'm presenting this on behalf of Peter. Minä esittelen tämän Peter Skinnerin puolelta, joka siis pahoittelee, että ei päässyt paikalle. Hänen mielestään nämä tarkistusten lukumäärä on hyvä. Hänen mielestään suurin osa niistä on hyödyllisiä ja ovat näihin perusehdotuksiin lisäyksiä, mutta jotkin näistä eivät kuitenkaan ole tämän luonnoksen mukaisia, eikä niissä ole ymmärretty, että mikä tällainen ryhmittymä on. No, tässä puhutaan sopimuksesta. Ensinnäkin määritellään yhteisen sääntelykomitean rooli seka, yhteisen sekakomitean roolitarkoituksena on myöskin määritellä vastuulliset vastuualueet, jotka liittyvät näiden ryhmittymien rajat ylittäviin luonteenpiirteisiin. No sitten toiseksi, että parannetaan avoimuutta raportoinnissa. Tarkoituksena on varmistaa, että ryhmittymän sisällä eri yksiköt toimivat ja miten ne vaikuttavat toimintarakenteeseen. Tarkistukset. Tarkoit, tarkistusten tarkoituksena on siis saada aikaan yhtäläiset kilpailuedellytykset. tässä tarko- tai puhutaan Volkerin säännöstä, jossa puhutaan kolmesta prosentista sijoitusten, sijoitusten vähenemisessä. Ja tarkoituksena, ja tässä myöskin puhutaan kuilusta sijoituspalveluissa, ja EU nyt sitten toimii eri määräysten mukaisesti tässä asiassa. Tässä myöskin Skinner haluaa neuvotella esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa saadakseen tästä aikaiseksi hyvän ja vahvan esityksen. Group, so I'll... Minä olen varjoesittelijä ALDE-ryhmässä ja haluan kiittää esittelijää siitä, mitä hän sanoi. No sitten mitä tulee minun tarkistukseni 93? Tämän tarkistuksena oli se, että tämä voi olla jossakin suuressa yrityksessä, esimerkiksi GEssä, suuri sektori ja siihen liittyvät kynnykset. Ja tässä siis pyrin nyt tätä asiaa käsittelemään, koska esimerkiksi voi olla sellainen tapaus, että 10 prosenttia ei ole oikea kynnysarvo. Joten meidän täytyy ehkä hiukan tehdä työtä, jotta voimme varmistaa, että sisällytämme, kun on tällaisia eri määräyksiä tulee ja suuntaviivoja annetaan ja niitä seurataan, koska muuten voi myöskin tämä voi johtaa siihen, että tässä sitten tätä arvioidaan väärin, joten meidän pitäisi ehkä hiukan tarkastella tätä myöskin tässä yhteydessä, jotta voimme varmistaa, että puitteet ovat oikeat, missä näitä päätöksiä tehdään. Sitten tässä tarkistuksessa 96 ja e FN. Tässä nämä suuntaviivat, niin jotenkin ajattelin, että ehkä looginen johtopäätös, kun näitä suuntaviivoja tässä tarkastellaan, voisi johtaa siihen, että päädytään siihen, niin kuin tässä tarkistuksessa 95, että nämä kuuluvat investointisektorille, sijoitussektorille. Ja jos nyt tässä miettii tätä minun ajatusprosessiani, hiukan laajemmin, niin tämä nyt todennäköisesti on se, mihin tämä johtaa. Toinen tarkistukseni liittyen näihin suuntaviivoihin ja viimeinen tarkistus, jonka olen tehnyt 111, joka liittyy holding-yhtiöihin. Tämä luultavasti menee pidemmälle, mikä voisi olla tämä hiukan kevyempi katsaus. Mutta nämä holding-yhtiöt ovat kuitenkin erittäin tärkeitä, joten tämä mielestäni on asia, jotka voisimme tässä vaiheessa selvittää ja että me odota mitään syvällisempää katsausta. Meidän täytyy katsoa hiukan tarkemmin sitä, että mitä tapahtuu näissä holding-yhtiöissä. Mielestäni tämä on kuitenkin järkevä lähtökohta. No sitten nämä muut tarkistukset, joita jotkin muut ovat tehneet, niin voin niistäkin osaa tukea. Mutta sitten keskustelussa kuitenkin selviää, että se, että en kaikkia näitä voi tukea. Halusin vain hiukan tässä tarjota taustatietoa näihin omiin tarkistuksiin. No tässä siis nämä minun pohdintani ja seuraavaksi sitten Philip Lambert. So, uh, well, first... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin vastatakseni esittelijälle näihin rajoitusalan sääntelemättömiin yksiköihin, taseen ulkopuolisiin välineisiin, koska näitä ei nyt oikein tunneta, ne jätettäisiin tulevaisuuteen. Mielestäni olisi hyvä, että ne mainitaan, vaikka mainitaan, vaikka se on sanomattakin selvää, että tämä on tärkeää, eli voitaisiin se laittaa johonkin artiklaan tai johdonosan kappaleeseen. En tiedä, mikä tässä olisi nyt väärää, ehkä siitä voidaan keskustella lisää. Toivon, ettei kukaan ole sitä mieltä, että jätetään nämä kysymykset asetuksen ulkopuolelle. Minua todella yllätti se, että reagoitte. Haluaisin ymmärtää, miksi vähän kunnianhimoisempiin tai radikaalimpiin ehdotuksiin, jos näin halutaan tehdä, siihen, että rajoitetaan finanssiryhmittymän toimintaa niin, että huolehditaan siitä, että, huolehditaan siitä, että jos yksi osa menee nurin, niin se ei kaada koko ryhmittymää. Eli oletteko samaa mieltä jostain osasta vai että mistään? Sen haluaisin tietää, jotta tiedetään, ettei siirretä väärin varoja eri ryhmittymän osien välillä. Me tiedämme kyllä, että ehdotuksia pitäisi tehdä niistä instituutioista, jotka ovat järjestelmäriskien osalta tärkeitä. Näin ei kuitenkaan tehdä tällä hetkellä. Jotkut tällaiset yritykset ovat kasvaneet kriisin jälkeen ja pelkästään niiden koko jo tekee niistä valitsemattomia sääntelijän, valvonnan omaisen tai niiden valtion puolelta. Eli tässä meidän pitäisi sanoa, mihin suuntaan me haluamme mennä – ei nyt esitetä ehkä rajoja, mutta ei ainakaan kannusteta tällaiseen suureen, suuri ryhmittymiin. Tai ainakin pitäisi vaatia riittävästi vakavaraisuuden osalta. Jos me haluamme rajan 100 miljardiin, joku haluaa ehkä vähemmän mustavalkoisen rajan, ei siinä ole meillä ongelmaa, mutta meidän pitäisi löytää sellainen muoto, joka selkeästi – sanoisin, että me haluamme rajoittaa tavallaan kokoa, koska tietyltä kannalta no, koko ei ole ehkä optimaalinen muutenkaan, mutta se myöskin vääristää markkinoita, koska tietyn rajan jälkeen ajattelin jotain laitoksia, hyvin suuria pankkeja, mukaan lukien eurooppalaiset pankit. Niillä on niin suuri vaikutus markkinoilla, että ne jo, johdattelevat markkinoita tiettyyn suuntaan ja vievät myöskin bisnestä muilta. Jos katsotaan, miten arvopapereita markkinoi, markkinoidaan pankkien puolelta, eikä niinkään pörsseissä. Eli Microsoft tavallaan vie kaikilta muilta bisnestä, joten Microsoft on ainoa yksikkö, joka tarjoaa kaikkea. Tämä ei ole markkinoille hyvä asia, siksi siihen asiaan pitäisi tässä puuttua. Jos ei siihen puututa tässä hyvin selkeästi määrättyyn suuntaan, niin ainakin johdantosan kappaleessa pitäisi antaa komissiolle osvittaa siitä, mihin suuntaan me haluamme kulkea. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Kate. Kiitoksia puheenjohtaja, esittelijä ja monet varjoesittelijät ovat puhuneet jo useimmista niistä kohdista, joista minäkin halusin puhua. Mutta kun nyt ajattelen näitä äskeisiä kommentteja, nämä ovat nämä finanssiryhmittymät. Ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne ovat suuria. Niillä on joitakin bisnestoimia, ja tästä syystä ne ovat tämän direktiivin soveltamisalan alla, joten en haluaisi tässä nyt tehdä, koska tämä nyt kuitenkin on melko pieni muutos kuin mikään perustavanlaatuinen uudistus, joten en haluaisi, että tässä nyt nämä yritysryhmät, jotka ovat tämän määritelmän alaisia tällä hetkellä verrattuna esimerkiksi pankkisektoriin tai vakuutusalaan, jotka ovat tällaisia yksikköjä Euroopassa tällä hetkellä, eivät hyötyisi siitä. No minä sitten Britannian edustajana, niin voin todeta, että yksi näistä ainoastaan soveltuu tähän ryhmittymään määritelmään, joten ei tämä ole mitenkään erilainen, kun ajatellaan joitakin muita näitä standardirahoituslaitoksia tai vakuutusaloja. Meidän ei pitäisi ottaa niitä tähän direktiivaan, niitä käsit, käytettäisiin siis kaikissa rahoitus alan yksiköissä tai vakuutusalan yksiköissä. Joten kun esimerkiksi ajatellaan myöskin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, joten mielestäni tässä ei ole olemassa mitään eroa riskissä näiden suurten yritysryhmittymien kohdalla, kun ajatellaan näitä verrattuna pieni. No, jos nyt sitten ajattelemme näitä meidän täytyy siis varmistaa, että meillä on yhtäläiset kilpailuedellytykset näille riippumatta siitä, että millainen rakenne näillä ryhmittymillä on. Suurin huoleni on tämä Vulken rooli. Jos ajattelemme sitä nyt näille suurille ryhmittymille, niin pitäisikö sitä ajatella sitten koko pankkisektorille, joten ei ole järkevää, että valitsemme ainoastaan yhden sieltä, emmekä koko kenttää, joihin sitten sovellamme näitä periaatteita. Olen myöskin hiukan huolissani kun ajatellaan näitä tarkistuksia ja olen lukenut niitä, että jälleen kerran täällä nämä kynnysarvot ovat melko sattumanvaraisia. Me emme nyt tee mitään vaikutusten arviointia näistä kynnysarvoista. Jonkun täytyy varmistaa, että se kynnys, mikä valitaan, on relevantti sellainen, eikä meidän parlamentin jäseninä, emme me ole emme me voi määritellä, että mikä tämä on 10 prosenttia, 20 prosenttia vai mikä. Tässä täytyy tehdä järkevää vaikutusten arvio, arviointi. Ja valvontaviranomaisen täytyy se tehdä, eikä meidän. Joten meidän tulisi olla varovaisia, mutta kaiken kaikkiaan, me em, että me emme varmista eri, erilaista kohtelua näille yritysryhmittymille vain, koska ne ovat ryhmittymiä. Täytyy ajatella riskiä No tietysti tämä taseen ulkopuolinen rahoitus on riski, mutta siis tämä kuitenkin käsittelee koko finanssisektoria, joten meidän täytyy pitää huoli siitä, että me näille yksiköille, jotka ovat valinneet vakuutus- tai pankkimallin, ja monet niistä eivät ole suuria, joten meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämä ei aiheuta niille haittaa. Ja tämä on tällainen, tällaisena yleisenä huomiona. Meidän täytyy tietää, mihin suuntaan olemme menossa. Kiitoksia. Uh, Mr. isn't here. Edustaja Kruta ei ole paikalla. Edustaja Lamberts pyysi jälleen puheenvuoroa hyvin lyhyesti. Toivottavasti tämä on vastaus, joka hyödyttää. Kiitos. Vastasin keille. Totta, että nyt vain yhdistyneessä kuningaskunnassa on yksi laitos, joka tulisi tämän piiriin, mutta niitä on varmasti myöhemmin lisää. Ja olen ajatellut brittilaitoksia, kuten Barclays ja Holding, yhtiöiden takia olisi tällaisen finanssiryhmittymä. Meillä pitäisi olla riittävän laaja määritelmä, mutta ymmärrän kantanne, että ei järjestelmä riskin uhkaa synny välttämättä ainoastaan siksi, että on finanssiryhmittymä. No, tuohon pitää jotenkin vastata ja ymmärrän kommenttinne siitä, että ei pitäisi ottaa Volkerin sääntöä käyttöön ainoastaan finanssiryhmittymien osalta. Olen ihan samaa mieltä, se pitäisi ottaa käyttöön myös muualla. Uh, uh of course those... Kiitoksia oikein paljon. Tietysti nämä kommentit liittyvät myöskin minun tarkistukseni. Esimerkiksi kun tarkastellaan näitä tarkistuksia niin liittyen näihin holding-yhtiöihin, niin kyllä näitä ehkä voi olla enemmän Britanniassa, mutta haluaisin sanoa, että tarkistukseni 111 tässä juuri näitä päällekkäisyyksiä poistetaan ja tarjotaan yhtäläiset kilpailuedellytykset. Tämä on tärkeää, joten tässä on tarkoitus poistaa kaksinkertaista valvontaa sellaisissa kohdissa, missä sitä ei tarvita. Niin, voimme siis palata tässä esittelijään, koska kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Thank you again, uh, Mrs. Kiitos jälleen, puheenjohtaja. edustaja Skinnerin nimissä esitettyihin kantoihin liittyen. Minun mielestäni hänen kommenttinsa, jotka liittyivät sekä komiteaan, ovat ajattelemisen arvoisia. Kyse on tässä välisestä roolista. Esittelijä Skinnerin mielestä sekä komitealla ei ole valtuutusta tehdä päätöksiä. Meidän pitäisi nähdä, miten tämä sopii koko tähän direktiiviajatukseen minä en vastusta sinänsä avoimuutta, raportoinnin avoimuutta. Volkerin sääntöön liittyen, totta kai meidän on siitä keskusteltava. Jälleen kerran en suhtaudu niin myöntäisesti siihen, että mietinnössä tuetaan tarkistuksia, joiden vaikutusten arviointia ei ole toteutettu. Valitettavasti se ei koske ainoastaan tätä kysymystä, vaan myöskin palatakseni edustaja Lambertsin kommentteihin. Jälleen kerran kiittäisin häntä hänen esittämistään tarkistuksissa. 114 tarkistuksessa hän ehdotti rajaa, jos finanssiryhmittymän kokonaistase ylittää 100 miljardia euroa eikä kyseinen finanssiryhmittymä vähennä tasettaan tämän enimmäismäärän rajoihin vuoden kuluessa, niin silloin esitetään pääomavaatimukset. lainsäädännön, alakohtaisen lainsäädännön mukaan, mutta Mikä vaikutus tässä on? Tässä mielestäni komission seuraavassa vaiheessa pitäisi arvioida sitä ja palata asian vaikutusten arvioinnin kerran, jotta voitaisiin saada selkeä kanta jäsenille. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu, että mielestäni me emme voi täällä määrätä tässä valiokunnassa oikeaa raja-arvoa ilman vaikutusten arviointia. Uh, um, Minä haluan keskustella kaikkien kollegoiden kanssa, jotka ovat tarkistuksia esittäneet, jotta mahdollisimman hyvin voimme päästä kompromisseihin. Kiitos oikein paljon. Uh, Kiitoksia oikein paljon. On selvää, että on asioita, joista olemme hyvin kiinnostuneita, kun tämä kertomus sitten julkaistaan 21. tai 22. päivä maaliskuuta äänestämme täällä valiokunnassa ja sitten tavoitteena on päästä täysistuntoon toukokuussa. Nyt sitten siirrymme esityslistan kohtaan viisi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistaminen. Edustaja Essayah. The Commission published its proposal. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio julkaisi ehdotuksensa juuri ennen joulutaukoa 16.12.2010. Tässä tarkoituksena on saada aikaiseksi sisämarkkinat maksujen suhteen Euroopassa. Ja tässä ei ole sitten mitään eroa rajat ylittävien ja kansallisten maksujen kohdalla. Näiden integroitujen markkinoiden pitäisi tarjota merkittäviä taloudellisia etuja kasvattamalla innovaatiota ja kilpailukykyä tarjoamalla etuja kuluttajille ja yrityksille. Ja myöskin, että nämä maksut ovat yhtä helppoja rajat ylittävästi kuin kansallisesti. Mahdolliset hyödyt Euroopan taloudelle olisivat 300 miljardia euroa kuuden vuoden aikana – Samanaikaisesti tämä tarjoaa hyvin suuren poliittisen aloitteen, jota on jatkuvasti tuettu Euroopan parlamentin komission ja Euroopan keskuspankin taholta. Unionin laajuiset tavoitteet on liittyen näihin maksuihin on luotu ja EKP on koordinoiva elin tässä eurooppalaisessa pankkisektorissa. 28. ensimmäistä 2008 tämä SCT eli sepatilisiirto otettiin käyttöön ja tämän jälkeen sitten SEPA suoraveloitus eli SDD. Tämä tapahtui vuonna 2009. Nyt kuitenkin tämä siirtymä on ollut hyvin hidasta. Lokakuussa 2010, kaksi vuotta sen jälkeen, kun SEPA-tilisiirrot otettiin käyttöön, niitä käytettiin ainoastaan 9,3 prosentin verran. No SEPA-suoraveloituksen osuus on noin 1 prosentti. Ja haluaisin todeta myöskin, että tämänhetkinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta kaikissa sidosryhmissä, ja tämä on hyvin epäreilua erityisesti niille, jotka ovat hyvin nopeasti tehneet kaikki vaadittavat muutokset. Ja tämä on ollut myöskin parlamentin ajatuksena, koska kuten muistamme, parlamentti on kaksi kertaa pyytänyt Euroopan komissiota antamaan tämän SEPA-asetuksen vuonna 2009 ja 2010. Asetuksessa EP totesi, ja nyt siteeran, selkeä, järkevä ja sitova päivämäärä, jonka ei tulisi olla myöhemmin kuin 31.12.2012, jotta siirrytään SEPA-välineeseen. Asetus, jonka komissio on ehdottanut, toteaa, että kansalliset tilisiirrot ja suoraveloitukset pitäisi poistaa 12-24 kuukauden aikana sen jälkeen, kun asetus on astunut voimaan ne tulisi korvata Euroopan laajuisella sääntelyllä. Asetus, jossa ei todeta, että jossa ei todeta selvästi, että näitä järjestelmiä tulisi käyttää, joten tässä tarvitaan uusia yhteisiä standardeja ja teknisiä vaatimuksia, sellaisia kuten esimerkiksi kansainvälisten IBAN-tilinumeroiden käyttö ja myöskin big-koodien käyttöä. Rahoituspalvelustandardit, eli ISO 2200 XML, on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa tilisiirroissa EUn alueella. Minä olin komission kuulemisessa 17.11.2010 päivä ja monet niistä huolenaiheista, joita sidosryhmillä oli kyseisessä kuulemistilaisuudessa, ovat nousseet esille myöskin myöhemmin. Minun toimistoni ovi on ollut auki kaikille sidosryhmille ja olemme keränneet kaikki ehdotukset, jotta voisimme parannella asetusta. Emme tietenkään näitä kaikkia aio käyttää, se on selvää, mutta kuitenkin olemme suhtautuneet hyvin avoimesti kaikkien sidosryhmien ideoihin. Ja nyt minä olen yrittänyt luettelo, luetteloida ö, suurimman osan näistä ristiriitaisista aiheista ja haluaisin esitellä ne teille. Ensinnäkin tämä päivämääräkysymys. Jotkin ehdottavat, että olisi ainoastaan yksi päivämäärä, joka olisi ehkä 24 kuukautta sen jälkeen, kun asetus on astunut voimaan. Minä puollan nopeaa aikataulua, joten 24 kuukautta olisi maksimi kompromissi, jonka voisin hyväksyä. Sitten pitäisi olla myöskin erityinen päivämäärä, kuten esimerkiksi ensimmäinen ensimmäistä 2013 tai 2014. Jotkin ehdottavat, että EUn ulkopuoliset maat, e- euron ulkopuoliset maat SEPassa niiden päivämäärä oli, tulisi nopeammin kuin tämä, mitä komissio on ehdottanut. Toiset taas tarjoavat myöhäisempää päivämäärää sellaisille, jotka käyttävät ISO 2020 Jotkin sidosryhmät myöskin pohtivat, että onko järkevää, että komissiolle annetaan delegoidut päät, delegoitu päätä, päätäntävalta, varsinkin kun ajatellaan teknisiä vaatimuksia ja niissä tehtyjä muutoksia. Mielestäni julkinen sek, julkisella sektorilla tulisi olla jotakin valvontamahdollisuuksia, varsinkin kun kyse on kuluttajan suojassa. Voidaan olettaa, että komissio kuulee esimerkiksi SIPA-neuvostoa tai SEPA-asiantuntijaryhmää ennen kuin asetuksen vähemmän tärkeitä elementtejä muutetaan. Kolmanneksi edelleenkin vielä on tarvetta pohtia tarkasti, miten asetusta muutetaan niin, että monet kilpailevat asiat toimisivat yhdessä ja eivät kuitenkaan toimisi rinnakkain. Jatkossa neljänneksi liite- ja tekniset vaatimukset on sellainen, että monet pankit sitä vastustavat. Esimerkiksi kuluttajasuoja, yritykset ja nimenomaan sepa suoraveloitus on tässä kyseessä. Minä olen ajatellut, että tämä periaate oli, periaatepäätös oli väärin, mutta koska valinta on jo tehty, kuluttajan täytyy tuntea itsensä riittävästi suojeluiksi, kun siirrytään debitistä kreditiin, joten kuluttajan suojelijoille tässä vaatimuksessa ja voikin olla, että nämä poistetaan liitteistä ja siirretään asetukseen. Viidenneksi monenväliset vaihto kustannukset. Silloin kun maksua ei hyväksytä tai se palautetaan tai palautetaan toiseen paikkaan, komissio on ehdottanut sitä, että nämä poistettaisiin täysin. Kuitenkin monet pankit haluaisivat pitää kiinni MIFeistä. Perusargumentti on se, että pankkialan monissa maissa hyvin eriytynyt on hyvin paljon yrityksiä, kaupallisia pankkeja, nämä ovat suoraveloituksen maksajat ja myöskin monissa maissa pankit ovat maksajina. Kun ajatellaan suoraveloitusta, halutaan, halutaan nämä haluavat veloittaa maksun tästä ja uskon, että tässä asiassa varmasti lobataan hyvin paljon. Minä vielä pohdin argumenttia puolesta ja vastaan. Jos edelleenkin näitä miffejä käytetään, niiden pitäisi olla mahdollisimman yhtenäiset eri jäsenvaltioissa, joten pitäisi myöskin määritellä maksimimäärä miffejä ja niiden pitäisi myöskin jatkuvasti vähetä, mutta jos näitä miffejä ei jatketa, päivämäärä tulisi jatkaa, jotta se olisi sama kuin se, milloin tämä asetus astuu voimaan. Kuudenneksi sitten täällä on vielä Saksan arvonlisäveron kysymys. Kyse on suoraveloituksesta, jossa annetaan tietoa ja monet kuluttajat eivät tiedä, että kun he käyttävät kyseistä korttia kaupassa. Tämä johtaa suoraveloitukseen. Monet ovat ehdottaneet tässä kolmea vuotta viiden vuoden sisään ja, ja monet sitten taas, että alveita jatketaan. En tiedä, onko täällä yhtään saksalaisia kollegoita täällä paikalla, mutta toivoisin, että he, he kommentoisivat tätä Saksan ongelmaa, joka liittyy siis SEPAan. Ja sitten seitsemäs ja viimeinen kohta on se, että kun ajatellaan suuren arvon maksujärjestelmiä, artikla 1, kohta 2 toteaa, että tämä asetus on sellainen, että sitä ei sovelleta maksusiirroissa, jotka ovat arvoltaan hyvin suureja, suuria. Tämä pitäisi myöskin siis ottaa huomioon asetuksessa. Olen yhtä mieltä siitä, että pitäisi olla erillinen strategia ja aikataulu kun ajatellaan näitä suur, suuren arvon maksujärjestelmiä. Olen tässä nyt yrittänyt ottaa esille ristiriitaisimmat kysymykset. Sidosryhmät ovat tehneet koko joukon ehdotuksia, joita voidaan pitää teknisinä, että esimerkiksi viittauksia muutetaan, kuten esimerkiksi artiklassa 2016, tai sitten muutoksia, jotka ovat vain hyvin pieniä luonteeltaan, ikään kuin selvennyksiä. Haluan myöskin kiittää tässä vaiheessa komissiota ja neuvostoa hyvästä yhteistyöstä, ja olen varma, että tämä yhteistyö tulee jatkumaan, ja toivon, että mietintöluonnos on valmis käännettäväksi kuukauden kuluessa, eli 28. maaliskuuta Sidosryhmiä kuullaan Ekon valiokunnassa 13. huhtikuuta enemmän kuin kuukausi ennen kuin tarkistukset tulee jättää, joten varmastikin siellä saa paljon ehdotuksia tarkistuksista. Sitten tarkoituksena on myöskin pitää SEPA-seminaari kolmas, kolmatta, ja sinne on tarkoitus kutsua tai sinne kutsuttiin paljon, ja tämä oli hyvä, hyvä ajankohta. Sepi muun muassa oli paikalla siellä. Me kävimme hyvin hedelmällistä keskustelua siellä. Haluaisin tehdä yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa jo tässä luonnoksessa ja toivon, että voimme aloittaa ensi viikolla Strasbourgissa. Luotan hyvään yhteistyöhön, koska parlamentti on puoltanut sitä, että tämä asia saadaan etenemään. Ja nyt haluan kuulla kommenttinne liittyen tähän SEPA-siirtymään ja myöskin näihin ristiriitaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät siihen. Kiitos. Thank you. Uh, Mr. Pada isn't here. Sophie. Kiitoksia, Sophie. Yes, well, first of all, I, I apologize for, um, for coming late. Mm. Kiitos. Ensinnäkin pahoittelen, että myöhästyin, mutta yritän sukkuloida eri valiokuntien välillä ja se ei ole aina niin helppoa. Voin puhua ihan lyhyesti, koska varaan muut kommentit siihen hetken, jolloin meillä on teksti pöydällä, mutta alustavasti kantani kulkevat pitkälti samansuuntaisesti. Pari seikkaan haluaisin puuttua aikatauluun, määräaikoihin. Totta kai minä olen kuullut monen osapuolen jo sanovan, että – ei missään tapauksessa ennen vuotta 2014, koska on ajateltava luonnollista investointisykliä ja mitä kaikkea muuta tahansa, mutta keskusteluhan ei alkanut eilen ja vaikka määräpäivä olisi vuonna 2014, tiedämme jo, että monilta laitoksilta menee tuokin määräaika ohi, joten minä puoltaisin melko tiukkaa määräaikaa. Ihmiset voisivat ponnistella, olisivat tehneet niin ehkä jo mieluusti aikaisemmin silloin ei edes tarvittaisi lainsäädäntöä tämän koko prosessin nopeuttamiseksi. Toinen kysymys, joka ei nyt ihan tiukkaan kuulu tähän, mutta tämä liittyy tällaisiin vaihtomaksuihin. Minun toimistoni lähetti varmasti kysymyksen komissiolle, jonka olen esittänyt, ja komission vastauksen komissioille ei ole ihan varma näistä interchange-maksuista – Onko tämä kysymys ratkaistu täysin ja kunnollisessa aikataulussa ja tämä kardinalalla olisi vain kaksi toimivaa järjestelmää. Duopoli siis. Olisi mielenkiintoista kuulla komission kanta, kun komission vastaus tuntui tarkoittavan sitä, että he olisivat valmiita pohtimaan lainsäädäntöä tällä saralla. Esitän yksityiskohtaisempia kommentteja, kunhan meillä on teksti pöydällä ja tapaamme ensi viikolla. Kiitos. Thank you very much, Dirk. Kiitoksia oikein paljon. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä esityksestä, jonka hän tässä juuri piti. Olen samaa mieltä hänen kanssa siitä, että siirtyminen SEPAan on tapahtunut aivan liian lyhyesti, paljon, äh, liian hitaasti, paljon hitaammin kuin mitä toivottiin, kun tarkoituksena on siirtää kansalliset volyymit SEPAan, niin tässä se ei ole onnistettu. No sitten voitaisiin ajatella tulevaisuutta, jossa erilaiset järjestelmät toimisivat yhtä aikaa SEPAn kanssa jonkin aikaa, mutta tämähän ei olisi tyydyttävää eikä tehokasta, koska se sisältäisi päällekkäisyyksiä, kustannusten päällekkäisyyksiä ja myöskin vähemmän kilpailumahdollisuuksia Euroopassa. Joten tässä yhtenäismarkkinat repeäisivät ja kilpailu jäisi puuttumaan. No tärkein poliittinen pointti tässä ehdotuksessa on tämä määräaika. No minun kokemukseni Euroopan komissiossa – kun ajatellaan tällaisia asiakirjoja, on se, että kun tällainen määräaika on asetettu, niin sitten edetään. Jos mitään määräaikaa ei ole, niin kaikki jäävät odottamaan. Olemme nähneet tämät energiaa sähkömarkkinoilla, postimarkkinoilla ja myöskin monilla muilla markkinoilla. Kun tällainen määräaika on asetettu, niin sitten asia etenee, koska kaikki alkavat valmistautua siihen. Joten tämä on asia, missä meidän tulisi onnistua, koska täytyy saada kaikki täytäntöön pantua ja näin saada aikaan kriittistä massaa, joten meillä pitäisi olla selkeämpi aikataulu. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa tästä. Ja aikataulu ei saisi olla ikään kuin liian kaukana. Eivät tätä saisi sidosryhmät siirtää eteenpäin, vaan meidän pitäisi tässä edetä ikään kuin yhtenäisillä markkinoilla, joten me tarvitsemme tästä syystä määräajan, joka on, tulee mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Thank you very much. Is... Kiitoksia. Onko täällä ketään muuta, joka haluaa puhua? Jean-Paul, pyysitkö puheenvuoroa? Oui, merci, madame présidente. Niin, kiitos puheenjohtaja. Halusin nyt tässä puhua hieman menneisyydestä ja ainahan menneisyyttä voi kirjoittaa toisin. Minähän tunnen tämän direktiivin, olin esittelijänä alkuperäisen direktiivin osalta. Mistä järjestelmästä lähdimme? Meillä oli 27 erilaista maksujärjestelmää, siis 27 eri maassa tehokkuus vaihteli ja kustannuksetkin, jotka eivät olleet missään yhteydessä tehokkuuteen. Oli paljon tehokkaita järjestelmiä, jotka olivat aika halpoja ja oli sitten kalliita järjestelmiä, jotka eivät olleet tehokkaita. Ja ongelmana tässä oli se, että ei ollut mahdollista harmonisoida vahvasti ja helposti näitä ja usein jätettiin hieman liikkumavaraa jäsenvaltioille kun tätä direktiiviä toteutettiin eri maissa ja se ei helpottanut asioita ja sitä paitsi oli vaikea arvioida eri toimenpiteiden kustannuksia. Ja voin kertoa, että siirtyminen SEPAan maksaa joissakin maissa enemmän kuin siirtyminen eurovaluuttaan. Ja kun tämä on ollut niin mutkikasta, niin ei ole haluttu tai ei ole uskallettu asettaa päivämäärää sen jälkeen tietysti komissio on pyrkinyt valvomaan päivämäärän noudattamista ja loppujen lopuksi saatiin uusi teksti. Ja totta kai voidaan toivoa, ja minäkin toivon, että asiat tulevat toimimaan nopeasti, mutta tässä on kuitenkin oltava jossain määrin realistinen. Ja mitä tulee kriittiseen kokoon, niin kauan kuin julkiset hallinnot eivät perusta Eurooppaa, kauppa, maksu, tilisiirtoja, niin silloin emme saa riittävää kriittistä massaa. Tässä näin kaikki ja onnittelen tietysti esittelijää ja kannustan häntä jatkamaan nyt sitkeästi tässä tehtävässä. Vielä pieni yksityiskohta. Tämä vaihto komissio? Tätä kysymystä ei ole vielä ratkaistu ja se on varmaan vaikuttanut siihen, että maksutoiminta on hidastunut ja muistan, että Terova puheenjohtaja halusitte määrätä kahdeksan prosentin määrän tälle vaihtokomissiolle. Ja se, että tässä jäätiin vähän epämääräisyystilaan, niin se ei ikävä kyllä sitten kannustanut osapuolia toimimaan vahvasti. Ja tässä vaihtokomissiossa asioita täytyy katsoa realistiselta pohjalta. On inhottava heti paikalla komissioita, joita perustettaisiin mielivaltaisesti ilman mitään viitekohtia. Mutta maksutoimintahan on kaupallista toimintaa ja on selvää, että ne, jotka sitä harjoittavat, saavat siitä palkkaa palkkion, joka kattaa kustannukset ja tuo myöskin oikeutettua voittoa. Muuten kannattaa luopua saman tien markkinataloudesta mutta tällä hetkellä me, me emme voi muuttaa kuitenkaan maksuja miksikään julkiseksi palveluksi. Ja nyt pitäisi tietää, ovatko nämä vaihtokomissiot oikeutettuja ja laillisia. Joissakin maissa niitä ei olekaan, joistakin ne on, ne on siis poistettu. Ja silloin kun ne ovat olemassa, niin silloin kun kustannukset määrätään rehelliseltä pohjalta, niin silloin tietysti ne täyttävät a, ihan kelvollisen tehtävän. Jotkut haluavat ne poistaa, jotta se maksaisi vähemmän, mutta jonkunhan täytyy sitten jossain maksaa. Ja tiedän maita, joissa tällaisia komiteoita ei ole, mutta silloin esimerkiksi luoton hinta on paljon korkeampi kuin niissä maissa, joissa tällaisia komiteoita on, koska täytyyhän rahoituslaitosten jostain sitten saada rahaa, jos jostain ei laskutetakaan. Eli tärkeää, tärkeää on avoimuus avoimuus. Avoimuus ja järki. Mutta nyt ei pidä ajatella, että nämä vaihtokomiteat ovat automaattisesti huonoja. Ja lisäisin vielä, että tämä asetus ei ehkä ole oikea paikka tämän kysymyksen ratkaisemiselle. Tämä kysymyshän esiintyy muilla alueilla, esimerkiksi pankkikortit sun muut, joten nyt ei tässä asetuksessa kannata säätää asiasta, joka on johtanut useitiin riita-asioihin Euroopan tuomioistuimissa. Ja olisi yksinkertaista sanoa, että nyt sitten ratkaisemme tuomarien ongelman kerralla, mutta se on liian aikaista ja liian myöhäistä. Liian aikaista, koska on odotettava tietysti, mutta samalla myöhäistä, koska olisi pitänyt toimia ennen kuin riita-asioita syntyikään. Joten näiden vaihtokomiteoiden osalta olkaamme pragmaattisia ja varoja varovaisia ja realistisia myöskin. Äh, Kiitoksia oikein paljon. Maksupalveludirektiivin selviytyjänä sinäkin varmasti huomaat, että siis olet yhtä innokas tässä asiassa kuin aikaisemminkin. Jos kukaan muu ei halua puhua, niin annan tässä puheenvuoron takaisin esittelijälle. Thank you for Mr. Kosses for his... Kiitos puheenjohtaja Haluaisin kiittää tuesta ja kannustuksesta, kun en siis sain tämän mietinnön. Luulin sitä ihan tekniseksi, mutta nyt olen ymmärtänyt, että tähän liittyy valtavasti taloudellisia etuja, josta kaikki tulemme hyvin tietoiseksi työn kuluessa. Kuten edustajat Ebbing ja Sofi sanoivat, että ilman yhtenäistä maksujärjestelmää ei ole yhtenäismarkkinoita, joten tämä on poliittinen tavoite. Ja prioriteetti, joka olisi pidettävä mielessä, että tästä syystä haluamme SEPA-järjestelmää, haluamme auttaa yhtenäismarkkinoita. Joten tämä nykytilanne on sietämätön niille, jotka ovat jo ryhtyneet tekemään kaikkia näitä sepa muutoksia. Tästä syntyy heille lisäkustannuksia siksi, että on ylläpidettävä vanha järjestelmä ja samalla on uusi järjestelmä käynnissä, joten meidän pitäisi todella helpottaa niiden elämää, jotka ovat ensimmäisenä siirtyneet. tänäkin tilanteen pitäisi olla tasavertainen kaikille. Hardest one in this one. But uh, I'm sure that with the help of shadow reporters we will... Manikisset, siirtymämaksut, ihan totta. Kuten sanoin johdantopuheenvuorossani, todella odotan mielenkiintoista keskustelua tästäkin aiheesta, koska minusta tuntuu, että poliittisesti linjat eivät ole niin tiukkoja tässä, mitä ehkä tässä on muita linjoja, enemmänkin kansallisia kuin poliittisia. Kiitos. Okay, thank you very much. Selvä. Kiitoksia oikein paljon. Tarkistusten jättämisen määräaika on 16. toukokuuta ja 14. kesäkuuta. Tarkastelemme niitä ja sitten 27. kesäkuuta äänestämme valiokunnassa. Joten meillä on aika paljon aikaa tässä tehdä näitä tarkistuksia. Ja sitten 15. helmikuuta koordinaattorit pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että kuuleminen SEPAan liittyen pidettäisiin. Ja tämä oli siis 13. huhtikuuta. SEPA-kuuleminen 13. huhtikuuta. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten seuraavana esityslistalla ovat äänestykset. emme voi vielä aloittaa, koska 10 vaille on tässä aikataulussa. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat täällä paikalla. Toivomme, että palaatte takaisin tänne, koska me tarvitsemme 12 jäsentä, jotta voimme suorittaa äänestyksen. Koska nyt olemme todenneet tässä, että kellon, että se alkaisi ja katsotaan, että saammeko tänne jäseniä siihen mennessä, niin meidän täytyy nyt pitää tässä 20 minuutin tauko, mutta pyydän, että palaatte takaisin. Muuten tämä täytyy tehdä Strasbourgissa.

Okay, if you could take your No niin, jospa voisitte mennä istumaan paikoillenne, niin voimme siirtyä äänestämään. Kiitoksia, kun saavuitte paikalle. Teitä lienee riittävästi, joten minun ei tarvinne laskea. No niin, äänestyskortit. Okay, if you put your card... No niin, laittakaapa äänestyskortit sisään. Tämä hiukan helpottaa sitä, jos pidämme suljetun äänestyksen. Voisinko testata tässä? Äänestys alkaa. Voitteko painaa sieltä niitä nappuloita? Udo. Voisitteko odottaa ihan hetken, kun vielä jäkelemme täällä papereitamme? Tämä men... Niin, siis me ainoastaan tässä nyt testaamme. Tällainen koeäänestys käynnissä. for the next point, uh, Sharon. Yeah, hang on. So. Yeah. What? Yeah, but your mic is open. Okay, if you plug your cards. Niin, nyt kortit sisään sinne ja Testiäänestys alkakoon. Meillä on 28 jäsentä paikalla, se riittää. Onko kaikilla nämä äänestysluettelot? No niitä täällä näköjään jaetaankin vielä. Right, has everybody got them? Ovatko kaikki nyt saaneet nämä äänestyslistat? No me aloitamme nyt. Ensimmäinen äänestys käydään tulevasta kansainvälisiä sijoituksia koskevasta eurooppalaista politiikasta. Kaikki ovat nyt saaneet nämä äänestyslistat. Ensinnäkin kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Onko jokin ongelma siellä? Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, koneäänestys tästä muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? No, kaikki eivät ole. 28 puolesta. Hienosti tehty. Kukaan ei vastustanut, ei yhtään tyhjää. Seuraavaksi siirrymme kohtaan seitsemän. Siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten. Tästä siis äänestetään. Aloitamme tarkistuksella 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää. Tämä näyttäisi olevan hylätty, mutta täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 32. Kaikki ovat äänestäneet. Tämä on hylätty. Olin oikeassa. 16 vedetty pois. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 on vedetty pois. Tämä on siis vedetty pois. 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Mutta tarkistan, jos joku haluaa, mutta olen kyllä aika vakuuttunut. Haluatteko tarkistaa? No niin, tarkistamme 20 tarkistuksen. Tarkistus 20. Kaikki ovat äänestäneet. Tämä on hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Tämä lienee hyväksytty, mutta tarkistamme, koska tämä nyt oli hiukan erilainen kuin nämä muut. Tarkistetaan kompromissi A. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää Tämä lienee hyväksytty, mutta kädet tässä hiukan ovat hidastuneet, joten tarkistamme. Tarkistus 37. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Anteeksi, jos tämä nyt oli hiukan hämmentävää. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 on kahdessa osassa. Tiedätte tämän vai tiedättekö? No niin, hyvä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan 29, saisinko nähdä uudestaan puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 8 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi C puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestys tekstistä näin muutettuna. No niin, äänestäkää vaan. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta. 29 puolesta. Meidän täytyy äänestää myöskin lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Niin, Hans-Peter Martin, työjärjestyspuheenvuoro. Anteeksi, minulla ei ole äänestyskorttia mukana, siinä on sitä tyhjää. 29 in favor. Eli 29 puolesta kaksi vastaan ja kaksi tyhjää tästä muutetusta tekstistä. Niin, nyt äänestys on päättynyt. Nyt sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta seuraavaksi. No niin, tämä on tehty. Plus yksi ja y, siis 31, kaksi ja kaksi. Selvä, kiitoksia oikein paljon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 Well, we, I think. A little bit ahead, yeah. I think we'll use the extra 10 minutes now. Rapporteur is there. Yep. And shadow also. Okay. Leonardo. Okay. okay, I'd like us to carry... No niin, nyt sitten haluan, että jatkamme heti kohdalla kahdeksan, koska meillä on tässä, olemme kymmenen minuuttia etuajassa mutta se potentiaalisesti antaa meille sitten 10 minuuttia enemmän aikaa puhua. Ja esittelijä ja kaikki varjoesittelijät ovat paikalla, joten ne, jotka puhuvat täällä, voisivat nyt päättää keskustelunsa tai jatkaa niitä ulkopuolella. Ja annan puheenvuoron esittelijälle. Werner. Äh, ja, vielen Dank kiitoksia saavuin tänne paikalle. Toivon, että otatte tämän huomioon. Niin, haluaisin ensin tässä kiittää, että aivan kuten sihteerisen kanssa puhuttiin, niin kaikki käännökset ovat täällä olemassa. No siis tämähän on tehty saksaksi, mutta englanti nyt on tärkein ja nämä on ollut käytössä jo muutaman päivän ajan. Ja haluaisin tänään keskustella kollegojen kanssa, koska kaikilla on ollut mahdollisuus lukea tarkistukset niin en nyt toista niitä tässä. Yksittäin niitä on yhteensä, kun ajatellaan tekstistä välttämättömyyttä, että jokaisessa kohdassa täytyy tehdä tarkistus. Niitä on 135, anteeksi 125 korjaa puhuja. Ne asiat, niin kuin ne tässä nyt on esitetty, on toteutettu helmikuun alussa. Kriittiset kysymykset tässä mietinnössä – on otettu myöskin perusteluosassa esiin. Haluaisin tässä ensinnäkin sanoa jotakin tästä mietintöluonnoksesta, asetusluonnoksesta, jonka komissio on esittänyt. Tässä Euroopan komissio on tehnyt kaiken kaikkiaan hyvän ehdotuksen, mutta se on jättänyt kyllä koko joukon kohtia auki ja neuvoston työryhmässä tällä hetkellä neuvottelut ovat jäissä. Siellä on viisi kokousta pidetty ja nyt ei ole ollut vielä mahdollisuutta keskustella tärkeimmistä kiistanlaista kysymyksistä. Tässä mietinnössä, niin kuin olen ilmoittanut, olen jättänyt tietyt asiat tietoisesti auki, myöskin kun ajatellaan keskustelua täällä valiokunnassa. Tämä koskettaa ensinnäkin soveltumisalaa soveltamisala komission ehdotuksessa keskittyy niin kuin myöskin huippukokouksen ehdotukset ja Frank Dodd-lain sisällöt liittyvät OTC-johdannaisiin, eli pörssin ulkopuolisiin johdannaisiin. No komissio on nyt ehdottanut, että kaikki johdannaiset otettaisiin mukaan sillä perusteella, että myöskin pörssijohdannaiset olisivat CCT selvitettyjä, muuten ne eivät olisi pörssissä. Tämä täytyy ottaa huomioon, muuten ei voida huomioida tätä kaikki markkinoiden osapuolet kansainvälisellä tasolla hyväksyisivät tämän. No sitten nämä poikkeukset soveltamisalasta, tämä on kaikkein vaikein osa-alue. Monet markkinaosapuolet ovat vaatineet, että niiden toiminta jätettäisiin asetuksen ulkopuolelle. On olemassa yhdysvaltainen lainsäädäntö ja me pääsemme sopuun siitä, että mahdollisimman pitkälti eurooppalainen lainsäädäntö sopeutettaisiin yhdysvaltalaiseen niin pitkälti kuin se on mahdollista. Yhdysvaltalainen lainsäädäntö sisältää poikkeuksen näistä clearing-määräyksistä – Tähän kuuluvat pankit, pienet ja suuret keskikokoiset pankit. Näin tämä on tässä määritelty. Ja nyt tällä hetkellä sitten pidetään kuulemistilaisuus, jonka järjestävät vastaavat tahot. Siinä ehdotetaan seuraavaa, että koska OTC-johdannaisia halutaan säädellä ainoastaan silloin, jos ne ovat järjestelmän relevantteja, niin kaikki pankit, joiden tasevolyymi on vähemmän kuin 10 miljardia euroa, jätetään tämän äh, clearing-velvollisuuden ulkopuolelle. Siis 10 miljardia dollaria Yhdysvalloissa tämä olisi meillä ehkä noin 10 miljardia euroa. Kysymys kuuluukin, että voidaanko näin tehdä, koska monet alueelliset pankit jäisivät näin tämän clearing-velvollisuuden ulkopuolelle ja näin. Tämä olisi sitten varsinainen de minimis-sääntö, josta me voimme keskustella. Joten tämä ehdotus haluan ottaa sen esille sitten, kun meillä on tietoa tuosta kuulemistilaisuudesta. No sitten toinen asia, josta keskustellaan, tämä on poikkeus PK- tai, tai keskisuurille yrityksille. Tässä on ehdotettu myöskin de minimissääntöä johdannaisille ja selvitysvelvoitteille, joka on, tai perusteltaisiin vuotuisella miljardin liikevaihdolla. No ensi vaikutelmalta tämä vaikuttaa melko suurelta kynnysarvolta, joka kyllä estäisi sen, että melko monien keskisuurten yritysten kohdalla otettaisiin käyttöön selvitysvelvoite, joka järjestelmän relevanssin näkökulmasta katsottuna ei olisi järkevää. No sitten. Kiitos. Sitten neuvoston työryhmässä käydään keskustelua Ranskan ehdotuksen pohjalta. Tarkoituksena on poistaa tiedotuskynnys ja selvitysvelvoitekynnys. Tarkoituksena olisi ainoastaan keinottelu OTC-johdannaiset ottaa mukaan. No tähän nyt kenelläkään ei ole ratkaisua. Tämähän on hyvin paljon vakavampaa kuin, että jos otetaan kynnysarvot mukaan – ja näin sitten PK-yritykset jätettäisiin tämän poikkeuksen ulkopuolelle. No nämä ovat nyt nämä ehdotukset, joita on tehty neuvoston työryhmässä ja että myöskin poikkeuksia on tarkoitus eläkerahastojen kohdalla ottaa esiin no neuvostossa. Ei ole enemmistöä tälle, mutta Alankomaat tätä, tätä ovat esittäneet ja aikovat tehdä muita ehdotuksia. No sitten energia, kauppa, henkivakuutukset, kiinteistöasiat, nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, jotka täytyy ottaa huomioon, ja yritykset, jotka määritelmän mukaisesti ovat rahoitusyrityksiä. Täytyy pohtia, että miten pitkälti ne jätetään tämän ulkopuolelle. No sitten on tehty ehdotuksia siihen, mitä tulee tiedottamiseen. Ei rahoituksellisten keskusvastapuolen kohdalla, koska tässä on olemassa jo tiedotusvelvollisuus, joten tarkoitus ei ole ottaa toista sellaista käyttöön. No tiedottamiskynnys neuvostossa on asetettu kyseenalaiseksi, minäkin sen poistin. Ja neuvosto, työryhmä on puhunut siitä, että näiden tiedottamisvelvoitteiden tulisi säilyä voimassa, mutta tietysti on tarkoitus myöskin tarkastella de minimis kysymystä pk-yritysten kohdalla. Sitten kansallisten valvontaviranomaisten ja ESMAn välinen yhteistyö, komission esittämä rakenne ja nämä johtavat monimutkaiseen valvonta järjestelmään, siis valvontaviranomaisten ja EAMVn toimet, joten tämä ehdotus on täältä, tai minä olen sen poistanut, ja sen sijaan olen ottanut tai ehdottanut kansallisten viranomaisten vahvistettua yhteistyötä EAMVn kanssa ja lisäksi myöskin lausunto artiklan 15 pohjalta, jonka EAMV aikoo antaa vastaaville kansallisille valvontaviranomaisille ja joiden tarkoituksena on sisältää oikeus että voidaan pyytää keskuspankilta ja kansallista viranomaisilta lausuntoa. No sitten kyse on kolmansien maiden keskusvastapuolten mukaanotto. Tässä on nyt ehdotettu helpotettua menettelyä. Tässä minun luonnoksessani nämä menettelyt on sopeutettu. Ja vastavuoroisuuden ja kahdenvälisten sopimusten pohjalta komissio tarkoituksena on poistaa tai poistaa nämä, joten tässä täytyy tämä vastavuoroisuus taata. Tämä on vanha aihe, kun ajatellaan suhteita Yhdysvaltoihin. No sitten yhteentoimivuus, joka liittyy kassapapereihin. Minä olen poistanut ne, koska tässä on liikaa avoimia kysymyksiä. Ja kun ajatellaan järjestelmän relevanttia riski järjestelmää, niin kukaan ei ole tähän mennessä mitään järkevää sääntelyä saanut aikaiseksi. No ehkä tiettyin ehdoin voi olla jokin lähtökohta, että yhteen toimivuus voidaan mahdollistaa. No sitten nämä selvitysvelvoitteet ei selvityskelpoisille toimijoille ja OTC-johdannaisille silloin kun tarkoituksena on siis ottaa tämä käyttöön silloin, kun kynnys on ylitetty 90 peräkkäisellä päivällä. Tässä on tiettyä oikeudesta epävarmuutta mukana. Yritys, yritysten, yrityksillä on tämän jälkeen maksimaalisesti kuusi kuukautta aikaa hoitaa selvitysvelvoitteensa, joiden tarkoituksena ei ole johtaa suurempiin kustannuksiin, joten tämä on massiivinen muutos komission ehdotukseen, kun ajatellaan näitä ei-selvityskelpoisia keskusvastapuolia myöskin tässä. Nämä standardit on tarkoitus asettaa eri kuulemisten jälkeen. No sitten kakkostason menettely tarkoituksena on ensin kuulla markkinoiden osapuolia EAMVn taholta ennen kuin ehdotusta tehdään. No sitten takautuva selvitysvelvoite ja tämä liittyy tällaisten jo, so, jo sovittuihin johdannaisiin. Kyseessä on niin sanottu backloading. Mielestäni tällainen takautuva selvitysvelvoite on oikeudellista syistä hyvin hankala – voitaisiin jälkikäteen, tai tällainen eh, jälkikäteen tapahtuva selvittymisvelvoite on, on eri asia. Se voidaan eri perustein eh, kyllä ottaa käyttöön, jos eh, tarkoituksena on lisätä avoimuutta. Ja tämä sitten tietysti tehdään myöskin johdannaisten luokituksen mukaisesti ja myöskin se, että ajatellaan sitä, että onko sähköisiä tietoja olemassa. Nämä ovat nyt ne ehdotetut kohdat ja minun, minua kiinnostaisi kuulla, ilman että toistan nyt kaikkia näitä tarkistuksia siitä, että mitä mieltä kollegat ovat tästä. Olen valmis keskustelujen puitteissa täällä valiokunnassa löytämään mahdollisimman laajan konsensuksen, joka myöskin ottaa huomioon tämän tavoitteen ja se, että säännellään näitä otesien johdannaisia mutta jonka tarkoituksena ei kuitenkaan ole kasvattaa byrokratiaa, koska tämä saattaa johtaa lisäkustannuksiin ja markkinoiden rajoittamisiin, jotka eivät ole järjestelmän relevantteja, joten tästä syystä nyt kiitänkin teitä ja toivon, että yhteisymmärryksessä myöskin voimme jatkaa tällä tiellä eteenpäin. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, and now... Kiitos. Ja nyt sitten Leonardo uh, Marien puolesta. Sì, grazie Presidente. Uh, abbiamo avuto modo di... Kiitos puheenjohtaja. Meillähän on ollut tilaisuus tarkastella näitä tarkistuksia eri kieliversioissansa ja uskon, että tämä on ensimmäinen kerta, jolloin voimme puhua enemmän sisällöstä tietäen, että minun poliittinen ryhmäni tulee esittämään ajoissa omat tarkistuksensa reagoidakseni nyt esittelijän huomioihin, herra Langenin, niin haluaisin ottaa esille muutamia konsensuskohtia ja myöskin seikkoja, jotka mielestäni vaativat hieman syvempää käsittelyä ja tarkastelua, tai jotka ainakin meillä ainakin minulla varjoesittelijän ominaisuudessa herättävät hieman hämmennystä ja varauksia. Kuten kerroin jo aiemman näkemysten vaihdon yhteydessä, niin minä katson, että asetuksen soveltamisala alan tulee kattaa yksinomaan näin nämä OTC-johdannaiset. Ja tässä olen ihan samaa mieltä kuin esittelijä Langen. Sen sijaan minua huolestuttavat aika lailla nämä poikkeukset, koska tässähän on riskinä se, että koko sitoumuksemme laimenee. Se sitoumus, johon ryhdyttiin G20-kokouksessa – Minusta on aivan erityisen vaikeaa laatia periaatteita määritelmien pohjalta, jotka minun mielestäni eivät ole vielä kovin selkeitä, kuten esim. kysymys näistä rajoista, jotka koskisivat vain tuotteita, joilla on tällainen järjestelmällinen sovellutus. Enkä oikein ymmärtänyt myöskään, mikä on sen kysymyksen tilanne, joka on yhteydessä siis poikkeukseen, joka olisi yhteydessä esimerkiksi pankin liiketoimintaan, pankin suorittamien operaatioiden volyymiin. Ja Samanlaisia kysymyksiä herättävät myös nämä keskisuuret yritykset. Ja varsinainen ongelma tässähän on se, minkälaiseksi määrätään tämä kattoraja tai tämä kynnysarvo. Ja nyt kerron, mistä, mistä kohdista olen samaa mieltä. No ensinnäkin nämä lupasäännöt ja sen kohdan koi poistaminen, joka koskee yhteen toimivuutta. Ja samoin tätä backloading, siis takautuvaa selvitysvelvoitetta. Ja muutama huomio vielä, erityisesti näistä esitetyistä tarkistuksista, ja tässä viittaan erityisesti muutamiin tarkistuksiin. Ensimmäinen kysymykseni koskee tarkistusta 51. Ja mietinkin nyt, onko hyödyllistä vai ei poistaa komission teksti tästä. Mitä tulee ilmoitukseen? ja kynnysarvon muuttamisesta kohdan 3a mukaisesti. Kyllä minä ymmärrän erittäin hyvin ne syyt, jotka ovat johtaneet tähän tarkistukseen. Toisin sanoen halutaan nyt vähentää byrokratiaa. Mutta silti mietin, onko tämän kohdan poistamisesta artiklassa 7 hyötyä. Voiko se johtaa silloin menettelyllisiin ongelmiin ja heikentää näin koko toimenpiteen kokonaisrakennetta. Toinen huomio. Tarkistukset 53 ja 54. Tarkistus 53. Tässäkin ymmärrän erittäin hyvin syyt ja perustelut, jotka ovat johtaneet tähän tekstiin, joka koskee tämän selvityskynnyksen ylittämistä, mutta 90 peräkkäistä päivää, on, pidetäänkö sitä lyhytaikaisena ajanjaksona? Minä päinvastoin äh, uskon, että se on aika pitkä aika. Ja tarkistus 64. Olen ihan samaa mieltä tästä periaatteesta, että tarvitaan tällainen omaisuusperusta, jonka pitää olla vankempi. Joten on tarvetta siirtää alkuperäinen pääoma tämän viiden miljoonan yläpuolelle. Eli tässä siirryttäisiin 10 miljoonaan euroon. Mietin, onko tämä ehdotus riittävä vai pitäisikö mennä vielä pidemmälle oikeastaan? Ja korottaa alkuperäistä pysyvää pääomaa. Ja tässä huomautan, että perusteluissa herra Langen kohdassa D, jos, joissa viitataan keskusvastapuolten lupaan, niin siinähän puhutaan nimenomaan pysyvästä alkuperäpääomasta, joka ei ole sama kuin tämä viisi miljoonaa, mutta oletan, että herra Langen ihan loogisesti tulee toivomaan tarkistusten mukaisesti, että muutetaan tätä viitearvoa. Tässä nyt muutamat yleisemmät huomioni ja myös yksityiskohtaisemmat, jotka halusin ottaa esille. Ja lopuksi haluaisin ottaa esille kaikkein arkaluontoisimman kohdan ja samalla perustavanlaatuisen kohdan, eli poikkeusjärjestelmän koska se on minusta nimenomaan se kohta, jonka jos osalta on niin, että jos emme löydä nyt sopivaa käsittelytapaa sille, niin riskinä on nimenomaan se, että heikennämme koko tämän toimenpiteen perushenkeä. Thank you. Uh, sorry, I was still writing. Kiitoksia, pahoittelen. Kirjoitin tässä juuri Voisin vastata nyt tässä esittelijä. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut mukaan jotkin niistä kohdista, jotka minä olen jo maininnut aikaisemmin oikeudesta asioiden valiokunnan lausunnossa, niin tämä on melko hyödyllinen asia. Minä nyt sitten käsittelen tässä nämä avoimet kysymykset. Ensinnäkin soveltamisalasta. Minä kyllä olen kiinnostunut näistä yhtäläisistä mahdollisuuksista, joten tuen kyllä jossain määrin tässä komission alkuperäistä ehdotusta, varsinkin kun jos haluamme, haluamme katsoa, että mitkä kannat tässä ovat mukana kaiken kaikkiaan, ja haluamme katsoa niitä mukaan tässä yhtenäisesti, joten nämä kaikki tiedot on otettava tässä mukaan, koska tämä on hyvin tärkeää Nämä ovat kaikki jo sähköisessä muodossa joka tapauksessa. Mitä tulee näihin tällaisiin tietokantoihin, niin niiden tulisi kyllä, niitä tulisi soveltaa kaikkiin, kaikkiin johdannaisiin. Mutta jos tässä nyt ollaan eri mieltä, niin sitten tästä voi kertoa. No sitten tällainen vaihtoselvitysvelvoite, joten tässä ollaan hiukan harmaalla alueella näiden kohdalla. Jos selvitys ei tapahdu niin kuin sen tulisi, niin sitten se täytyy tehdä vahvemmaksi, niin kuin teemme OTCiden kohdalla. Eli jos on jotakin, mikä on ikään kuin vastaavanlainen, niin eihän tässä nyt tarvitse mitään kaksinkertaista sääntelyä, mutta jos tätä vastaavuutta ei ole, niin sitten tätä kyllä tulisi pohtia. Joten tässä pitäisi ehkä käyttää jotakin sellaista kieltä, jonka avulla voitaisiin puuttuvat kohdat kattaa. No sitten poikkeuksista, samankaltaisista syistä, kun ajatellaan tätä rekisteripuolta, eli kaiken tiedon täytyy mennä sinne. Järjestelmä, riskit ovat järjestelmä, järjestelmä, e, järjestelmässä eivätkä näissä toimielimissä. Meidän täytyy voida valvoa järjestelmän riskejä näissä relevanteissa toimielimissä. Mutta en tarko- tarkoita sitä, että koko joukko pk-yrityksiä, jotka toimivat samankaltaisten mallien mukaisesti, että niiden täytyisi käyttää samankaltaisia indikaattoreita sen suhteen, että missä tällaisia riskejä muodostuu. Ei se ole tarpeen, kun ajatellaan systeemisesti suuria elimiä Joten olen huolissani näistä poikkeuksista. Enkä kuitenkaan tekisi poikkeusta raportoinnista näihin rekistereihin, joten voisimme odottaa kyllä kuulemisen tuloksia. Olen kuitenkin erittäin varovainen, että asetettaisiin poikkeus esimerkiksi paikallisille pankeille, jotka toimivat samankaltaisten mallien alaisina. Me olemme nähneet tällaisia riskejä jo Espanjassa – ja kuka nyt sitten voi sanoa, etteikö samankaltaista voisi tapahtua johdannaisten kohdalla? No sitten se, että poistettaisiin kynnys ja koitettaisiin määritellä, että mikä nyt sitten on keinottelua, niin tämä on kyllä hyvin vaikeaa. Mietin, että miten tämä ja myöskin ongelmat, jotka liittyvät eläkerahastoihin ja muihin, meidän täytyy tarkastella, että mitä teemme, jos tarjoamme mahdollisuuden joillekin OTCille jatkaa ja meidän täytyy muistaa, että meillä on yhtä vahvaa kahdenvälistä selvitystä, joka voisi olla hyödyllistä esimerkiksi eläkerahastoille ja muille. Vaihtoehto, jos tämä ei toimi, oli se, että tarkasteltaisiin jälleen kerran arvopaperijärjestelyjä, koska me kyllä olemme huomanneet, että jos eläkerahastoihin kohdistuu suurempia kustannuksia, niin tämä on kyllä sitten huono asia kansalaisia ajatellen. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, mitä tulee näihin tiedottamisvelvollisuuksiin. Tämä on hyvin vaikeaa varsinkin kun puhutaan pienistä jäsenvaltioissa, joten se, että poistettaisiin nämä collegeit, niin on hankala. Ajattelin aina, että meidän pitäisi ottaa EBA enemmän huomioon ja mahdolliset järjestelyt. No jos nyt löydettäisiin joku järkevä ratkaisu esimerkiksi keskuspankin kautta, koska uskokseni keskuspankit ovat myöskin kansallisia valvontaelimiä. Joten tämä nyt ehkä voisi olla jokin asia, joka täytyisi ottaa vahvasti huomioon. No sitten kolmannet maat ja vastavuoroisuus. Meidän täytyy muistaa, että emme ota omaan asetuksemme mukaan sellaista, mikä tapahtuu jossakin muualla ja mitä emme halua. Täytyy tehdä selväksi se, että teemme tämän vastaavien standardien pohjalta Haluaisin vielä tarkastella tätä sanamuotoa tässä. No, joillekin luokille. Meillä voisi olla yhteen toimivuutta, niin kuin komissio on tämän asian luonnostellut, sillä vaikka ei todettaisi, että tämä on systeemistä, meidän ei kuitenkaan pitäisi tässä unohtaa kilpailua, koska se on hyvin tärkeä asia. Se, missä voimme turvallisesti ottaa yhteen toimivuuden mukaan, meidän tulisi näin tehdä. No se, missä se on hiukan monimutkaista niin kuin joillakin muilla alueilla, niin ehkä se nyt sitten jätetään. Mutta voisimme kyllä mainita, että haluamme palata asiaan. En tiedä, miten tässä nyt voisimme ikään kuin syrjiä tällaisten keinotteluasioiden ja muiden välillä. Minähän tarkastelin tätä jo oikeudellisten asioiden valiokunnalle, kun ajatellaan eri poikkeuksia. Nämä voitaisiin ottaa tietysti myöskin tilintarkastukseen mukaan. No sitten tämä sanamuoto, objektiivisesti mitattavissa oleva. No tämä nyt ehkä on vähän liian tiukka. Kun kysyin tästä, niin me emme halua mitään tällaista mätsäystä ikään kuin yhden suhde yhteen. tässä täytyy katsoa, että miten tämä määrällisesti sopeutuu liiketoimintaan. Joten nyt ehkä tässä tämä voitaisiin ottaa huomioon ja hiukan muuttaa tätä sanamuotoa, kun ajatellaan tätä objektiivisesti mitattavissa olevaa. No olen yhtä mieltä kanssasi tästä takautuvuudesta Tämä sähköinen muoto on hyvä ajatus ja puollan sitä. Tämä on lainsäädännöllisesti kyllä ongelmallinen, jos on jo tällaisia sopimuksia solmittu ja sitten täytyy mennä takaisin ja sanoa, että no tässä nyt hiukan tarvitaan lisää marginaalia. No mahdollisesti me voisimme jättää oven auki ja katsoa, että onko olemassa jotakin tällaista hyvin vaarallista luokkaa, mutta minun vastaukseni tässä on se, että en ole kovin tyytyväinen tähän. Joten tämä nyt varmaankin kattaa useimmat asiat, joihin halusit saada vastauksia. Totta kai tähän liittyy vielä paljon muutakin. Ja katson, että voisinko hiukan kehitellä tätä sinun kanssasi kasvatusten ja ehkä teen tässä muutamia tarkistuksiakin. Joten tässä nyt kaikki minun osaltani ja seuraavalla täällä luettelossani on Pascal. Oui, alors moi je serai un tout petit peu plus bref euh, que... Niin, aion puhua nyt hieman kiteytemmin kuin, kiteytyneemmin kuin varjoesittelijä kollega, koska en ole oikein ehtinyt nyt syventyä tähän mietintoon, varsinkaan sen englanninkielisessä versiossa, joten puhun aika lyhyesti ja puhumme tästä täsmällisemmin sitten, kun eri tarkistukset tuodaan. Ensimmäinen asia, jota halusin korostaa, koskee ilman muuta näitä poikkeuksia niin todellisten yritysten osalta olemme yksimielisiä siitä, että voimme tarjota heille erilaisia poikkeuksia, mutta kun sitten on kyse rahoitusalan toimijoista, niin en oikein ymmärrä, minkä takia meidän pitäisi tunkea sormemme tähän tietäen, että että poikkeuspyyntöjä tulee ihan kaikkialta tulvimaan ja loppujen lopuksi joudumme asetukseen, josta tulee lähinnä reikäinen juusto eikä mitään oikein pitävää, joten yritetään pitää poikkeukset mahdollisimman rajoitettuina silloin, kun ei ole kyse ihan oikeista kunnon toimijoista ja yrityksistä. Niin, nämä kollegit ja sitten ESMA Eli tarkoituksena on tietysti välttää, että tulisi kilpailua CCPiden välillä, varsinkin mitä tulee niiden kykyyn siis hallita järjestelmäriskejä. Ihanteellisinta olisi ollut, että EAMV olisi tässä toiminut. Ja näin voimme asian ratkaista. Ja jos emme tähän kykene, niin silloin minä uskon, että tämä kollegiojärjestelmä oli aika kiintoisa, koska siinä tuotiin mukaan jokaisen maan sääntelyviranomainen, jossa kamari sijaitsee, ja sitten sääntelijä tai sääntelyviranomainen, pankkisääntelyviranomainen, joka tulee käyttämään näitä CCPitä. Ja siksi uskon, että kollegiojärjestelmässä on mieltä. Uskoisin, että tapa, jolla esittelijä muuttaa tätä organisaatiota, antaa liikaa valtaa tällä hetkellä kansalliselle sääntelyviranomaiselle, jossa tämä CCP on. Ja tämä tietysti tulee johtamaan nimenomaan kilpailuun eri sääntelijöiden välillä. Ymmärrän hyvin, että kollegion osalta Rouva Boltsin varaumat eri maiden välisestä tasapainosta ovat oikeutettuja, mutta samalla on tietysti ehdottomasti keskityttävä paremmin välttämään kilpailua ja yhteen toimivuudesta, niin olen samaa mieltä kuin muutkin poliittiset ryhmät ja mitä tulee tähän 90 päivän sääntöön selvitysvelvoitteesta, niin uskon, että se, että keksitään nyt yhtäkkiä jokin ajanjakso, E, eikä jokin päivämäärä, eli kun sitten ollaan kynnysarvon yläpuolella tai alapuolella, niin tähän tulee konkreettinen ongelma. Uskon, että nyt komission ehdotusta pitää vielä hienosäätää, ja teidän ehdotuksenne menee oikeaan suuntaan, mutta sitten on tiedettävä, onko 90 päivää liian pitkä aika. Joka tapauksessa se, että tuodaan tähän ajanjaksoon minusta ihan hyvä ajatus, ja keskustellaan sitten tietysti yksityiskohdista erikseen. Ja loppu kaksi, tämä raportointi, toimenpiteiden raportointi, niin uskon, että on hyvin tärkeää, ettei tähän tule mitään kynnysarvoa, jotta sääntelijöillä voi olla mahdollisimman avoin ja selkeä visio näkymä markkinoista, koska ainahan voi olla erilaisia velvoitteita ja kynnysarvoja mitä tulee näihin kollateraalisiin ja eri velvoitteisiin, mutta mm, toimenpiteiden raportoinnista, jotta sääntelijä voisi saada selkeän yleiskuvan kaikesta, niin silloin ei voi tuoda poikkeuksia tähän. Tässä kaikki ja muilta osin olen ihan samaa mieltä kuin sosialistiryhmän ehdotuksissa on jo ilmaistu ja palannemme yksityiskohtiin, kun kokoonnumme käsittelemään mietinnön jatkovaiheita. Kiitoksia seuraavaksi Kay. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, joka on tehnyt ihan loista työtä. Mielestäni tämä monimutkainen aihe. Hän on tehnyt hyvää työtä, esittänyt jo aluksi pitkälle meneviä kantaa tämän huomioon vähän ryhmienkin kantoja neuvoston, joten hän on tehnyt erittäin hyvää työtä tähän mennessä, kun asiakirja on nyt käytössämme. Ihan muutama seikka. Useimmiten olen hänen kanssaan samalla linjoilla. Erityisesti tuohon backloadin kysymyksen takautuvan ilmoitus- ja selvitysvelvoitteeseen. Tämä on vain lainsäädännön takautuvaa noudattamista. Olen samaa mieltä siitä, että ei pitäisi pakoittaa pakottaa ihmisiä tällaiseen, kun kauppaan ei olisi ehkä lähdetty, jos tällainen velvoite olisi aikoinaan ollut. Eli minä olen hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että tämä takautuva vaatimus ei ole oikeutettu, mutta mahdollisesti rekisteröidyn tiedon osalta se olisi ehkä mahdollista. Olisiko se mahdollista? Sen tulisi olla mahdollista. Minusta eivät varmaankaan pidä siitä, että aiheutan lisää työtä, mutta tämä olisi mahdollista – ja tulisi tehdä, jotta järjestelmäriskeistä päästäisiin eroon. Me olemme käsitelleet monia aiheita, mutta minua huolettaa se, kun puhutaan omaisuuden suojelemisesta, omaisuuseristä, niin meidän pitäisi katsoa tätä vähän laajemmin kuin mitä muualla on tehty, erityisesti suhteessa MIFIDiin. Mutta myöskin ajatellen näitä rekisterikysymyksiä, joista on keskusteltu paljon vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta. Ajattele, mitä suojelua tarjoamme EUn kansalaisille. Me olemme paljon varovaisempia, tarjoamme parempaa suojelua investoijille täällä kuin Yhdysvalloissa, joten en tiedä, pitäisikö meidän valtavasti nyt noudattaa Yhdysvaltojen linjaa tässä yhteydessä, kun meillä on jo korkeammat kynnykset täällä. Eli investoijien kysymykset olisi otettava hyvin vahvasti esiin, kun me luomme samantyyppistä tämän tyyppistä lainsäädäntöä. En ole ihan varma siitä, että lisävalinnanvapaus on huono asia. Jos ihmiset haluavat suojautua paremmin, en ole varmaanko se huonompi, huono asia. Jos katsotaan sitä, minkälaisia omaisuuseriä tässä voitaisiin käyttää, niin erityisesti eläkerahastot ja muut pitäisi pohtia sitä, minkälaiset kollateraalit ovat käytettävissä mahdollisia. Minun johtopäätökseni on se, että ainoa tapa, jolla voidaan huolehtia siitä, että nämä eläkerahastot todella noudattavat hyvin tiukkaa toimintaa opin sääntöjen mukaan valvonnan alaisena on tärkeää. Jos ajatellaan vastavuoroisia järjestelmiä, niin tämä liittyy siihen, mikä luottoluokitus asiakkaalla on, ei ainoastaan siihen, minkälaista kauppaa käydään. Kun minä olen keskustellut ihmisten kanssa, olen ymmärtänyt, että tämä liittyy kauppaa käyvän yksikön luottoluokituksen mukaan, eikä yksittäisen tuotteen. Minä en ole löytänyt oikein mitään menetelmää, jolla voitaisiin osoittaa, että eläkerahastot ja muut vastaavat luoisivat järjestelmään riskin. Ja siksi niitä ei ehkä pitäisi pyrkiä kohtelemaan samalla tapaa kuin sellaisia yksiköitä, jotka ovat järjestelmäriskin luovia. Eli meidän pitäisi löytää yksinkertaisin mahdollisuus, jolla voidaan huolehtia siitä, että eläkerahastot voivat toimia. Sitten yhteen toimivuudesta. Minullakin on tässä ongelmia ymmärtää yksityiskohtaisesti, miten siitä voisi olla hyötyä, miten se voisi aiheuttaa haittaa nykymalleille, jotka ovat käytössä. Olisin puheenjohtajan kanssa samaa mieltä siitä, että kilpailevat selvitysmarkkinat on tärkeä kysymys tässä. Meidän pitää huolehtia siitä, että MIFIDin kautta saavutettu etu ei mene nyt hukkaan. Mielestäni kun tätä katson, tärkeää muistaa, että yhteen toimivuus ei tässä ehkä ole varsinainen ongelma, vaan se, että pitää saada oikeus osallistua, jotta saadaan selvitysmarkkinat, jotka ovat kilpailukykyiset – ja onko tässä nyt, kun Euroksen Life esimerkiksi esitetään niiden yhdistymistä ja 90 prosenttisesti futuurikauppa siirtyisi sinne, miten tämä vaikuttaa siihen, mitä tietoa saadaan kaipoista Euroopan markkinoilla, emmekä tiedä tietenkään, mitä tulevia yrityssulamia on tulossa, jotta voidaan luoda kilpailukykyiset puitteet samantyyppisesti kuin alkuperäisessä MIFIDissä tehtiin. Yhteenvedonomaisesti tällä on kommentoitu niitä, jotka eivät toimi rahoitusalalla ja minkälaisia kynnysarvoja pitäisi käyttää. Tämä on tapa huolehtia siitä, että erityisesti eurooppalaiset yritykset eivät altistu selvitysvelvoitteille, koska on olemassa sellaisia toimia, jotka jo vähentävät riskiä, kun puhutaan koko yrityksen toiminnasta. Tämä ei liity sinänsä kaupankäyntiin minun mielestäni. Varmasti on hyvin hankala määritellä näitä rajoja, mutta mielestäni selkeä ero tässä on, kun tilinpidosta puhutaan, kun nämä asiat esitetään tilinpitäjille – Eli onko tässä kyse pääomapuolesta vai kaupankäynnistä? Eli joka tapauksessa joudutaan tilintarkastajille, tilinpitäjille selvittämään, mistä syystä tiettyä kauppaa on käyty. Eli varmasti voimme tässäkin yhteydessä saada tämän asian hoidettua oikealla tapaa. Kiitos. Kiitoksia enempiä varjoesittelyillä paikalla. Seuraavaksi Karin. Kiitos. En ik zou eh, collega Werner Lange... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan kiittää Werner Langenia erittäin paljon tästä mietinnöstä. Hän teki hyvin tärkeää työtä ja teki tästä ehdotuksesta hyvän sellaisen. Tämä myöskin koskettaa sitä, mitä me haluamme tällä saavuttaa, eli haluamme minimoida riskit ja Haluamme myöskin, että johdannaiskaupasta tulee avoimempaa. On hyvä, että tämä tapahtuu sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa tämän Friend Dodd Line myötä. Halutaan mennä samaan suuntaan. No, tärkeä kohta minulle on tässä se, että johdannaiset seuraavat eri tavoitteita tämänhetkisessä kaupankäynnissä ja tämä selvityksen täytyy tietysti se täytyy sopeuttaa siihen, joten meillä täytyy olla kyllä selkeä käsitys siitä, että minkälaiset puitteet on tarkoitus luoda, mitä se sisältää ja mitä ei. Ja mielestäni esittelijä on tässä kyllä saanut aikaiseksi melkoisia parannuksia. Sitten haluaisin myöskin painottaa sitä, miten tärkeä EAMV on ja että sillä on myöskin hyvin selkeä rooli valvontaviranomaisena. Tässä yhteydessä kiinnitän erityistä huomiota siihen, että miten tässä käsitellään eläkerahastoja. Minä haluaisin painottaa sitä, että juuri ne eläkerahastot täytyy ottaa erityisesti huomioon, jotka ovat IOEP-direktiivin alaisia. Siellä on hyvin tiukka määritelmä – Ja esimerkiksi eläkerahasto on aivan eri asia kuin vakuuttaja, vakuutusyhtiö, joka voi ottaa enemmän riskejä kuin eläkerahasto. Minähän tietysti tunnen Alankomaiden mallin kaikkein parhaiten ja voin todeta, että meillä on hyvin paljon erilaisia lakeja, standardeja, tiukkoja määräyksiä siitä, että mitä millaiset näiden eläkkeiden tulee olla, että voidaan taata se, että ne voidaan myöskin maksaa. Ja tässähän johdanaisia ei käytetä, jotta voitaisiin tehdä riskialtista voittoa, vaan tarkoituksena on esimerkiksi välttää inflaation riskit. Ja jos tämä nyt sitten otetaan huomioon, siis Atlantin toisella puolen Yhdysvalloissa, niin voidaan havaita, että tämänkaltaiset eläkerahastot eivät, tai niitä ei ole olemassa tässä muodossa, ei ainakaan yhtä paljon kuin aikaisemmin. Ja olisi kyllä hyvin harmi, että jos tämä eh, järjestely nyt sitten eh, haittaisi tämän kaltaista eläkesäästämistä. No se nyt tässä ei ole tarkoituksena. Minä todellakin arvostan tässä esittelijän työtä myöskin siinä suhteessa, että löydämme tähän ratkaisun. No totta kai tarvitaan lisää avoimuutta johdannaiskauppaan. Tämähän on hyvin laaja tavoite. Ja myöskin eläkerahastot, on, niiden on vaikutettava tähän kysymykseen, mutta ehkä on myöskin mahdollisuus löytää joitakin vaihtoehtoisia muotoja, kollateraalimuotoja kaupassa – Ja totta kai myöskin valvontaviranomaisilla täytyy olla suurempi rooli EAMBllä esimerkiksi myöskin mitä tulee eläkerahastoihin. Tähän lisäksi tulevat likviditeettiriskit täytyy kattaa hyvin keskusvastapuolten kohdalla – täytyy todeta, että esimerkiksi kun ajatellaan alankomaisia rahastoja, niin kustannukset alankomaissa ovat noin neljän miljardin luokkaa, ja tämähän on suuri summa, kun ajattelemme kansalaisia, joten emme nyt halua tätä tavoitetta tässä mitenkään vesittää, vaan haluamme, että tämä muokataan, muokataan suhteellisen, suhteellisesti ja mahdollisimman hyvin. Kiitoksia. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Patrick, haluatko sanoa jotakin? Few points, um, Madam Um, first on the... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin siihen, mitä pitäisi selvittää. Tarvitsisimme lähemmän soveltamisalan tähän lainsäädäntöön ja yksi asia, josta keskustellaan neuvostossa on se, pitäisikö sitä laajentaa kaikkiin johdannaisiin ja ainoastaan OTC-johdannaisiin Moni asia puhuu sen puolesta hyvistä syistä. Jos rajoitutaan OTC-johdannaisiin, niin parlamentin rajoittaisi soveltamisella käytännössä, koska MIFIDin uudelleen tarkastelussa vaaditaan standardoidulta OTC-johdannaisilta, että niillä käydään kauppaa pörssissä, eli paljoakaan ei jää tämän lainsäädännön varaan. Eikö meidän pitäisi pohtia, miksi tätä keskustelua ylipäätään käydään siinä tapauksessa, jotta siitä ei tule reikäinen juusto, kuten täällä aikaisemmin sanottiin. Toinen kysymykseni liittyy tuohon backloadin kysymykseen takautuvan ilmoitusvelvollisuuteen. Tukisin tuota ajatusta, että sitä ei takautuvasti käytetä, koska tässä on monia oikeudellisia kysymyksiä. Komission oikeudellinen yksikkö on tuota tarkastellut. Ehdottaisimme, että tehtäisiin Dodd-Frankin tapainen esitys vaan hoidetaan tämä kysymys silloin, kun laki astuu voimaan. Jos jotain pitää selvit- lisäselvitystä tarvitaan, se tehdään niin, että kun lainsäädäntö hyväksytään, se on soveltamisalaltaan riittävän laaja. Tämä on oikeudellisesti mahdollista näin. Sekä neuvoston että komission oikeudelliset yksiköt ovat vakuuttaneet sitten poikkeudet. Ensimmäinen kokouksemme täällä oli, valiokunnassa oli selkeä, olisimme tiukkaa lainsäädäntöä. Näin sanottiin ja nyt kaikki tuntuvat olevan samaa mieltä siitä, että tehdään vain niin, että, mutta ei minun takapihallani, eli että tehdään poikkeuksia mahdollisimman paljon. Me järjestimme puhelinkonferenssin viime viikolla ja olemme kuulleet, että keskusteluissa ei puhuta nytkään ainoastaan siitä, että rahoitusalan toimijoiden välillä olisi poikkeuksia tuo 10 miljoonaa taseessa ja niin edelleen, vaan kyse ei ole nyt siis ryhmien välisistä siirroista ollenkaan. Yhdysvalloissa on vain yksi poikkeus. Ja se on, jos tytäryrityksellä on yli 90 prosenttia toiminnasta tietyllä alalla. Tämä on Dodd-Frank laissa tällä hetkellä. Eläkerahastoista Olemme täysin samaa mieltä kaikkien valikunnan jäsenten kanssa siitä, että eläkerahastoihin liittyy ongelma, joka on nopeasti ratkottava. Vastavuoroinen selvitys keskitetyn lisäksi. Vastavuoroinen selvitys se ei ole varsinaista selvitystä, vaikka siinä se sama sana on. Se ei ole yhtä perinpohjaista, ei yhtä toimivaa kuin keskitetty selvitys, joten kollegat, jotka halusivat vähän laajemmat määritelmät ilman, että, huole, että uhattaisiin keskusvastapuolen vakautta. Tässä on monia yhdyt, ehdotuksia, jotka ovat ihan hyviä. Jos ajatellaan ESMAn julkisia kuulemisia, ovatko ne kaikki välttämättömiä, käsittääkseni ajatus on tässä ihan myönteinen kyllä. Seuraavaksi kollegiot me vastustamme voimakkaasti tässä poistoa. Jotkut sanovat, että tämä on turhan monimutkaista. Tuo ei ole totta. Kollegiot ovat käytännössä olemassa. OCH esimerkiksi toimivat käytännössä hyvin tehokkaastikin. Neuvostossa ainoastaan Saksa vastustaa. Ja jos poistamme kaikki nämä kollegiot tästä ehdotuksesta, niin teidän on ymmärrettävä, että ESMA ei anna lupaa, myönnä lupaa keskusvastapuolelle. Joten meidän pitää ottaa mukaan esimerkiksi keskuspankit näihin keskusteluihin. Esittelijässä ei, esittelijän kanta ei vas, vahvista MVtä, vaan paljon jää kansallisiin käsiin ja sitä me emme halua, joten siksi kollegiot ovat tarpeen. Kolmansista maista olen aivan samaa mieltä. Meidän täytyy työstää vastavuoroisia järjestelmiä – kolmansimaiden kanssa. Ehkä vastavuoroisuussanaa sanaa pitäisi käyttää, kun sitä ei yleensä niin helposti hyväksytä. Meillä on paljon varaumia ehdotuksista, joilla halutaan heikentää keskusvastapuolten vakautta, jolla halutaan poistaa nämä säännöt, jotka koskevat esimerkiksi maksulaiminlyöntirahastoja. Tässä jätetään liikaa kansainvälisten ei-sitovien suositusten varaan. Tässä mennään kyllä liian pitkälle. Emme voi jättää tätä mitenkään keskusvastapuolten oman säätelyn varaan. Yhteen, sopivuud- yhteen toimivuudesta vielä. Me emme hyväksy poistoja. Tässä avoimia kysymyksiä on ainoat vastustavat maat neuvostossa ovat Saksa ja Ranska. Emme näe tässä järjestelmäriskiä näemme kylläkin kilpailuongelmia niille, jotka vastustavat, että mitä nämä maat eivät halua tai yritykset eivät halua, on kilpailu omassa maassaan. Siksi he eivät yhteen toimivuusvaatimuksia halua hyväksyä. Komissio uskoo, että markkinoiden pitää olla avoimia, markkinoilla pitää olla kilpailua tällä saralla. Kiitos. Thank you very much. Suuret kiitokset. Kuka muu ei tässä enää halua käyttää puheenvuoroa, joten palataan takaisin sinun, Werner. Niin, haluan tässä aloittaa mielelläni lopusta, eli komissiosta, joka tietysti tässä edustaa ehdotustaan, mutta kommentit olivat neuvoston neuvottelujen ja tämänpäiväisten ehdotusten sekoitus. No, jos ajatellaan neuvoston kokouksia, niin me emme ole niistä vastuussa. Voimme ainoastaan pohtia, että miten loppujen lopuksi pääsemme neuvoston kanssa sopuun. Olen Piessen kanssa sitä mieltä, että kun ajatellaan eläkerahastoja, ja myöskin kollega Wortman Kohl totesi tämän, että eläkerahastojen kohdalla tarvitaan tietynlainen ö, hyväksyminen tällaisen kahdenvälisen selvityksen kautta. Joten tämä, tässä ei tarvita yleistä poikkeusta. Sitten meillä on kysymys siitä, että miltä soveltamisala näyttää minun täytyy kysyä vastaavalta komission virkamieheltä, että jos tämä nyt on niin selvä asia, niin miksi komissio ole tehnyt tähän ehdotusta? Ja miksi Yhdysvallat eivät ole ottaneet tätä mukaan, eivätkä huippukokouspäätelmät tai muut toimet sitä, että kaikki johdannaiset otetaan direktiiviin mukaan. Eli tässähän komissio on nyt sitten massiivisesti muuttanut mieltään. Ja minä nyt lähden kuitenkin komission ehdotuksesta. Meillä on huomenna vielä keskustelu tästä ja siitä tulemme sitten myöskin puhumaan. No sitten vielä tästä backloadingista takautuvasta selvitysvelvoitteesta olen yhtä mieltä siitä, että on olemassa oikeudellisia syitä, näin myöskin kirjoitin mietinnössäni, kuin myöskin faktisia syitä sille, että takautuva selvitysvelvoite on sellainen, että sitä me tee, vaan sitten kun tämä astuu voimaan, niin vastaavassa asetuksessa näitä velvoitteita sitten esiintyy. No sitten poikkeussäännöt. No tämä on hyvin hankala juttu. No se mitä nyt todettiin, no, minä en ehkä ole saanut sitä tietoa, mikä on annettu jossakin puhelinkonferenssissa. Tämän tulemme selvittämään. Tällä hetkellä nyt sitten on käynnissä kuulemistilaisuus ja minulla on teksti tässä, joiden tavoitteena on tietysti kysyä markkinoiden osapuolilta että tarvitaanko PK-pankeille poikkeus selvitysvelvoitteessa, että tämä ei tapahdu liikevaihton, vaan tasevolyymin pohjalta. Nämähän ovat täysin erilaisia käsitteitä, jos nyt sitten 10 miljardia, täysin sattumanvarainen luku, tämä on Frank Dodd-laissa mukana, voidaan tietysti jokin muukin luku valita, mutta minä en, siis minä en ole tätä mietinnössäni ehdottanut, vaan otin tämän lisäksi mukaan tähän keskusteluun, koska juuri tällä hetkellä meillä on tämä kuuleminen. En siis ehdottanut sitä, joten tästä syystä kaikki on vielä täysin auki. Se, että tässä kysymyksessä ei aiheuteta haittaa omille pienille pankeille. Näimme tämän Basel 2 kohdassa, koska komissio siinä toivoi, että mahdollisimman nopeasti direktiivistä päästään sopuun. Siellä ei ollut sääntelyä PK-pankeille ja sitten tätä ei myöskään sovellettu Yhdysvalloissa eikä myöskään muualla. Joten se, että onko tämä nyt resiprookkisuutta, vastavuoroisuutta vai mitä, niin haluan kuitenkin, että nämä poikkeukset sopeutetaan mahdollisimman pitkälti toisiinsa. Tästä täytyy vielä puhua. Mutta herra Piessen on oikeassa, tällainen vakaa sääntely on tarpeen. Hän on oikeassa kun ajatellaan markkinoiden osapuolten kantoja, niin heidän mukaansa tällaisia riskialteita johdannaisia ei olisi ollut. Minun eivät ole, naapurini ehkä ovat, mutta sitten naapuri sanoi, että minun eivät, mutta ehkä jonkin toisen naapurin johdannaiset ovat riskialteita. Joten tässä on kyllä olemassa ero, öö, tai täytyy tehdä ero näiden asioiden kohdalla. Tästä syystä myöskin tein ehdotuksen tässä johdanto-osassa. Pyrin määrittelemään EAMVn tehtävät ja voisimmeko löytää erityisjärjestelyä siinä ja siinä kohdassa. No sitten kollegoiden, kollegan kysymys. En tiedä, vastustaako neuvostossa kaksi maata tätä. Tämä ei ole se kysymys, vaan kyse on kollegion kokoonpanosta ja niiden tehtävistä. Kokoonpano, no totta kai se tarjoaa mahdollisuuden niille maille, joilla ei ole suurempia johdannaisia maidensa alueella, ei ole suuret markkinat, ja, että ne olisivat mukana. Mutta vaara on tietysti se, että tässä pienemmät valtiot mahdollisesti blokeeravat nämä kolme suurinta markkinapaikkaa Euroopassa. Eli siis tämä kokoonpanokysymys, siitä voidaan keskustella tehtävä. Kysymys on aivan eri tarina. Jos on ainoastaan neuvoa antavia tehtäviä kyseessä kollegiossa, niin sitten ne voivat mielestäni kyllä jäädä elämään, mutta jos ne ovat vastuussa lopullisesta lausunnosta, ja EAMV ei ole vastuussa, vaan kollegiot, kyllä totta kai EAMV voi, tai voi tarvita myöskin taustatukena kansallisia valvontaviranomaisia. Mutta se, että keskusvastapuolten valvonta tapahtuu jäsenvaltioiden taholta ja että tällainen lupa on ainoastaan mahdollinen silloin, jos on olemassa kollegion lausunto, niin tämä nyt ei ole mielestäni vielä tasapainossa. Tästä vielä täytyy neuvotella jatkossakin. No sitten kolmannen maat, yhteen toimivuus. Komissio aivan tiedostaen tämän rajoitti ja minä orientoiduin kyllä tähän. Eli tässä otettiin ainoastaan yksi osa-alue markkinoista huomioon, jotka järjestelmän relevanssista mm, sen suhteen eivät ole ongelmallisia. Tästäkin täytyy siis puhua. Mutta kun ajatellaan yhteen toimivuuden yleistä laajentamista, niin se on kyllä mielestäni melko hankala asia. Se heikentää järjestelmiä, koska näin sitten uudet järjestelmäriskit ovat mahdollisia, eikä kukaan sitten enää tiedä, mistä on kyse. Tämä liittyen tähän lausuntoon. Ja olen todellakin valmis sekä komission että myöskin tämän valiokunnan kollegojen kanssa löytämään mahdollisimman hyvän kattavan kannan neuvoston vastapuoleksi, koska neuvostohan tässä nyt pyrkii pitämään kiinni kompetenssissa ja, ja kaikki se, mistä neuvostossa keskustellaan, ei ole niin järkevää kuin miltä se nyt tänään kuulosti. No sitten vielä sosiaalidemokraattien varjoesittelijä minä kiitän kaiken kaikkiaan hyvästä tuesta ja mitä tulee poikkeussääntelyihin liittyen ilmoittamisvelvollisuuteen 9 päivää 6 kuukautta. Tämä on ehdotus, siitä voidaan neuvotella. Mutta mielestäni ei ole sopivaa, että todetaan, että jos yksittäisenä päivänä tämä velvoitekynnys on ylitetty, niin sitten heti täytyy omaa pääomaa ja kaikki vakuudet ja kaikki velvoitteet sitten ottaa käyttöön tätä ei voida velvoittaa. No se, että lyhennetäänkö vai pidennetäänkö määräaikaa, no siitä voidaan kyllä puhua. No mitä sitten tulee pääomaan? Onko tämä sattumanvarasta? No 5 miljoonaa omaa pääomaa. Kymmenen, no tämä on kaksinkertaistaminen se, että riittääkö se? No, komissio varmaan oman kokemuksensa pohjalta voi tähän jotakin todeta. No sitten Rova Bols otti monia tärkeitä kysymyksiä esille ja näen ne kyllä samassa valossa. Varsinkin ilmoittamisvelvoitus ja indikaattorit on määriteltävä eri tavoin kuin selvitysvelvoite. Jos halutaan mahdollisimman pitkälle menevää avoimuutta ja kaikista sopimuksista on ilmoitettava, niin silloinhan valvontaviranomaisilla on rekisterissä arvioida riskejä yksittäin myöskin kun ajatellaan luokkien eroa, joten tätä ilmoittamisvelvollisuutta ei tulisi rajoittaa liikaa. Ja pitäisi fokusoida niihin kohtiin, missä ongelmia on. No mikä nyt sitten on spekulatiivista? No kiitos, tämä on hyvä kysy- kysymys. Tähän ei ole ratkaisuja. Tästä nyt sitten keskustellaan ranskalaisen non-paperin pohjalta kaikki jäsenvaltiot tekevät toki omat ehdotuksensa ja että Ranska, Iso-Britannia ja mahdollisesti myöskin Saksa edustavat muita intressejä tässä yhteydessä kuin Malta, Kypros ja Latvia, niin kyllähän se on ihan ymmärrettävää. Kun nyt ajatellaan, että yli kaksi kolmasosaa kokonaismarkkinoista tapahtuu Lontossa, niin totta kai sitten Lontoon argumentit on tarkistettava siitä, että ovatko ne päteviä vai eivät. Tärkeämpää kuin se, että kaikki jäsenvaltiot otetaan tiedottamis- ja päätösjärjestelmään, vaikka maat eivät olisikaan relevantteja markkinoita ajatellen. No, tästä varmasti voimme olla yhtä mieltä. Sitten vihreiden kollega totesi, että poikkeukset eivät saa olla niin suuria, minä olen ehdottanutkin pieniä sellaisia. Ja vaikka tässä nyt on ollut hyvin paljon puheenvuoroja, totesin juuri äsken, että ainoastaan johdanto-osan kappaleissa määrittelin nämä. No sitten Rova Swinburne, varsinkin mitä eläkerahastoihin tulee, niin olen kanssanne samoilla linjoilla. Likvidit, sijoitukset, tarvitsevat erilaisia äh, järjestelmiä. No, nämähän ovat sellaisia asioita, joita myöskin EAMV tulee tekemään, eri vaatimukset, eri johdannaisluokat ja myöskin kysymykset siitä, että miten voi suojautua konkurssitapauksessa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Omaisuuden hoito, miten se käsitellään. Ja kyllä uskon, että löydämme tässä sovun. No sitten viimeinen huomio vielä näihin eläkerahastoihin liittyen. Tämä oli Alankomaille tärkeä, jolla on myöskin muita eläkerahastoja kuin muilla jäsenvaltioilla, myöskin maailmanlaajuisesti. Mielestäni tämä oli aivan oikeutettu lähestymistapa, että tulisi löytää vaihtoehtoisia muotoja kollateraali, jos valvontaviranomaiset valvovat ja hyväksyvät nämä. Tämä ei kosketa ainoastaan valtiollisia rahastoja, vaan myöskin yritysrahastoja suuressakin mittakaavassa. On olemassa joitakin suuryrityksiä Euroopassa, joilla on hyvin suuria yrityseläkekassoja, jotka sitten myöskin olisivat tässä mukana. No sitten määräaika, tämä oli, tai on hyvin monimutkainen asia, 15 maaliskuuta oli tässä tarkoituksena, no se on kyllä liian pian, kaksi viikkoa liian pian, 15. päivä on tiistai. Jos hyväksyttäisiin 17, niin meillä olisi vielä mahdollisuus vielä käydä keskusteluja tässä, tällä viikolla ennen kuin tarkistusten jättämisen määräaika on. No tiedän, että tässä on olemassa käännösongelma, mutta ei nyt näytä siltä, että neuvosto tässä pääsisi nopeasti eteenpäin ja pääsisi tästä yhteisymmärrykseen lyhyessä ajassa. Pyytäisin ainakin, että 15 asemesta otettaisiin keskiviikkoilta, jos tämä nyt käännössyistä ei mitenkään muutoin ole järjestettävissä. Kiitoksia. Much. Um, I'm being told by... Kiitos oikein paljon. Sihteeristö kertoo, että ongelmia saattaa tulla. Käännösten osalta kysyn vielä We're just counting up the days. Laskemme tässä vain nämä päivät, kun tietty määrä päiviä pitää olla, jotta käännökset saadaan tehtyä. Um, I, I think... Minusta tuntuu, että meidän täytyy vahvistaa tuo. Merkitään nyt vain muistin, että esittelijä toivoi, että määräaikaa venytettäisiin keskiviikkoon 17. päivään. Olisin pitkälti samaa mieltä, kunhan se on teknisesti mahdollista. Ei 16. päivä puheenjohtaja korjaa. Evening of the 16th. 16. päivä illalla. No, tehdään niin pyritään jotenkin vaikuttamaan johonkin niin, että tuo käy tuo 16. päivä illalla. Tarkistuksista keskustellaan 4. huhtikuuta. Pyritään äänestämään edelleen 20. päivä. Kiitos oikein paljon kaikille. Onko muita mahdollisia asioita? Minulla ei ole, joten kokous päättyy. Kiitos.